Grazie, buongiorno. Kiitoksia ja hyvää huomenta. Tervetuloa kaikille. Hyvää puheenjohtaja Rainer. Hyvät esittelijät, tervetuloa tähän parlamenttien väliseen konferenssiin, joka on keskittynyt teemaan olla maailmanlaajuinen johtaja ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Tämä on se teema, joka tämän vaalikauden alussa on ollut äh, Euroopan unionin toimielinten jäsenmaille äh, osoittama. Tarkoituksena on ryhtyä vahvoihin aloitteisiin kehitysmallimme suhteen. Meillä on ollut äh, tämänkaltainen tulkinta nykytilanteesta ja se lähtee nyt jo kaikkien jakamasta vakaumuksesta siitä, että planeetta tulee pelastaa ja taistella ilmastonmuutoksen vastaisia vastaan, jotta Euroopan unionin jäsenmaat voisivat kohdata paremmin haasteet edessään ja suojella omaa sosiaalista malliaan. Euroopan parlamentaarinen viikko on ollut suuri menestys. Tätä osoittavat myöskin osallistujat, heidän määränsä. Ja tämä on nyt aivan ohittamaton Euroopan talouden ohjausjakson tapahtuma. Tässä yhteydessä haluaisin kiittää Kroatiaa puheenjohtajamaana sen aloitteesta ja sen tehokkuudesta asiassa. täällä kansallisten parlamenttien edustajat pääsevät Euroopan talouden viikon yhteydessä mukaan tähän pohdintaan ja ottamaan mukaan väistämättömän eurooppalaisen ulottuvuuden. Meidän päätöksillä hän on seurauksia ja me myöskin keskustelumme kautta välittäisimme Euroopan komissiolle huolemme ne, joita Euroopan kansalaiset ja suuri yleisö meille välittävät. Viime vuosina on tapahtunut tärkeää kehitystä. Komissio on vahvistanut vaihtoa Euroopan parlamentin kanssa ja kansallisten parlamenttien kanssa, jotta toisi esiin talouden ohjausjakson toimia. Tehän tiedätte, että myöskin ähm, välillä tarkoituksena on ollut komission puolelta yksinkertaistaa olemassa olevaa hallinnon rakennetta, kun tarkastelemme nimenomaisesti talousarviomenettelyn ähm, sääntöjä, jotka ovat vakaus- ja kasvusopimuksessa mukana. Ne ovat erityisen monimutkaisia, kuten tiedättekin. Ähm, näissä teemoissa käyty ajatustenvaihto on ollut hedelmällistä. Ja myöskin täytyy ottaa huomioon se, että Herman talouden ohjausjakso sisältää kestävän kehityksen tavoitteita. Komissio on kuunnellut Euroopan kansalaisia erityisesti. He ovat huolissaan ympäristö- ja sosiaalikysymyksistä nämä viimeisimmät kehityskulut eivät ole, olleet, olisi olleet mahdollisia, ellemme me olisi välittäneet ähm, erityisesti Euroopan parlamentaarisen viikon kautta kansalaisten viestiä eteenpäin. Äh, Näillä merkeissähän me tänäänkin kokoonnumme Euroopan parlamentissa. Meidän yhteistyömme Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välinen yhteistyö on meille aivan ensiarvoisen tärkeää ja välttämätöntä. Se, että kuuntelemme toinen toistemme kantoja tekee mahdolliseksi päästä kompromisseihin, jotka palvelevat kaikkien etuja. Ja kun me puhumme eurooppalaista toimielimistä, emme viittaa tässä yhteydessä vain Brysselin toimielimiin. Kaikki me olemme tilas, tilanteessa, jossa kannamme oman pienen osasemme vastuussa tässä toimielinkentässä. Luonnollisesti äh, meillä on parlamenteissa äh, suuri vastuu. Ja tästä syystä minä olen huolissani eurooppalaisen kentän sirpaloitumisesta. Tänään on huoli siitä, että kaikki ikään kuin käpertyvät kansallisten intressiensä ympärille, unohtaen eurooppalaisen yhteisen äh, kohtalomme ja kaiken sen, mitä tämä tarkoittaa äm, suveraaniuden suhteen. Ja se, että me unohdamme solidaarisuuden, joka palvelee kaikkia, joka on kaikille tarpeen. Tällainen sirpaloituminen äh, käy esiin sekä julkisessa keskustelussa yhteiskunnissamme, että myöskin siinä, että meillä on sitkeää epätasa-arvoisuutta varallisuudessa tai niissä mahdollisuuksissa, joita globaali talous tarjoaa. Ja monet tuntevat jääneensä sivuun. Ja ähm, sosiaalinen liikkuvuus ikään kuin on arvoitus. Näitä seikkoja me kohtaamme sekä läntisissä että itäisissä jäsenmaissa että sekä Pohjois- että Etelä-Euroopassa. Eurooppalaisen hankkeen tarkoituksena on kattaa näitä eroja. Meillä on liikaa etäisyyttä välillämme idän ja lännen välillä, pohjoisen ja etelän välillä, keskeisten ja syrjäisempien alueiden välillä. Eurooppalainen hanke, johon me kaikki liitymme, sekä kansalliset että Euroopan toimielimet, pyrkii siihen, että nämä etäisyydet Sivät. Olisipa kaunista, jos jonakin päivänä pohjoisen ongelmat olisivat sellaisia, että julkisessa keskustelussa nähtäisiin kaikkia koskevina. Ja samahan pätee etelän ongelmiin. Usein meillä on puutetta huomion suhteen. Aivan liian usein näitä seikkoja ei oteta huomioon julkisessa keskustelussa pohjoisen kysymyksiä tai idän. Minä vierailin Suomessa hiljattain. Kyseessä on suuri, tärkeä, kaunis maa, jossa asuu kuusi miljoonaa asukasta. Ja heillä on 1340 äh, kilometriä pitkä itäraja äh, Venäjän kanssa ja sotilaallinen voima on tarpeen siellä Etelän Euroopan kansalaisten turvallisuuden vuoksi. Ja usein he eivät ymmärrä tätä. Ja aivan samoin on äh, Etelän kysymysten suhteen, Välimeren ongelmien suhteen. Ja ehkäpä ne maat, jotka ovat meidän rajoillamme nyt kantavat maahanmuutto paineen ja ne tarvitsisivat vahvempaa Eurooppaa meillä on tarve pienentää näitä etäisyyksiä välillämme, esimerkiksi Brysselin ja kansallisten parlamenttiemme välillä vallitsevia etäisyyksiä. On tarpeen todeta, että tällä lainsäädäntökaudella me tulemme olemaan ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun etulinjassa – mutta tämä on hyödytön toteama, elleivät tämän eurooppalaisen hankkeen taakse kaikki jäsenmaat järjestäydy. Me emme tätä saa toteutettua. Me tarvitsemme yhteisiä, toistuvia ponnistuksia, jotta me voisimme saada poistettua etäisyyksiä väliltämme, sillä meidän välillämme on nyt suuri vastuukysymys. Nykyisin kun tarkastelemme Euroopan ulkopuolellakin olevia haasteita ja niitä asioita, joita Eurooppa on päättänyt kehittää. Ja tämän vuoksi tällä hetkellä me tarvitsemme sitä, että kaikki kiinnittävät huomionsa hallinnon, demokraattisen hallinnon tärkeisiin kysymyksiin Euroopan unionissa. Tällä hetkellä Meillä on erittäin paljon kysymyksiä. Erityisesti yksi kysymys on mielessämme. Huomenna Euroopan neuvostossa, kuten tiedätte, keskustellaan monivuotoisesta rahoituskehyksestä Euroopan unionille tulevien seitsemän vuoden talousarviosta, siitä mihin varamme ohjaamme, mitä meistä tulee, mitä me haluamme rahoittaa ja mistä sitä vastoin tehdään leikkauksia. Olen sitä mieltä, että tämä keskustelu on sellaista, että parla- kansalliset parlamentit pitäisi ottaa siihen mukaan osallistujiksi. Me lähdemme parlamentteina tietystä näkökulmasta siitä, että Euroopan unionin perustavanlaatuisten ohjelmien rahoittaminen on välttämätöntä ja tarpeen. Maatalouspolitiikka, kohesiopolitiikka. Eli meillä ole riittäviä resursseja kohesiopolitiikassa, miten me voisimme vähentää näitä etäisyyksiä alueidemme välillä? Kaikkein rikkaimpien ja vähemmän varakkaiden alueiden välillä. Ja samaan aikaan me tarvitsemme merkittäviä resursseja, sillä vihreän kehityksen ohjelma ei jätä ketään jälkeen. Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto on erittäin tärkeä tavoite, etteivät meidän yrityksemme sulkisi oviaan, vain muuttaisivat toimintaansa niin, ettei kukaan menettäisi työpaikkaansa. Näin vihreän kehityksen ohjelman kautta me haluamme lisää työpaikkoja, emme vähemmän työpaikkoja. Tämä taistelu, joka meillä on edessämme, keskustelut jäsenmaiden kanssa, luonnollisesti tehän näette tämän aivan etulinjasta. Me emme halua, että että me siirtäisimme ikään kuin virtuaalisia varoja Euroopan unionin kassakirstuista toisiin. Me haluamme kasvattaa jäsenmaiden kapasiteettia. Ja näin näitä siirtoja ei nähdä rangaistuksena, vaan mahdollisuutena. Tämä on haaste edessämme. Me olemme näinä päivinä keskustelleet paljon neuvoston kanssa sellaisen hypoteesin tiimoilta, joka tulee olemaan huomenna valtion päämiesten käsittelyssä neuvostossa. Me olemme sitä mieltä, että jos me haluamme näitä eroja vähentää, välitämme ja jos me haluamme antaa Euroopan unionille mahdollisuuden kehittää omaa johtavu- johtajuuttaan, meidän täytyy uudelleen arvioida talouden lukuja. Me nimittäin tarvitsemme enemmän resursseja. Ja me haluamme myöskin keskustella teidän kanssanne kansalaisten nimissä, sillä usein kansalaiset eivät ymmärrä, mikä talousarvion rooli on, joten meidän täytyy rauhoitella heitä ja toimia sillä tavoin, että Euroopan unioni kehittyy yhdessä jäsenmaidensa kanssa ja että luomme politiikkaa, joka takaa sen, etteivät työpaikat katoa, joka tekee mahdolliseksi epätasa-arvoisuutta poistaa ja joka tekisi Euroopan unionille mahdolliseksi vastata globaaleihin haasteisiin, joita se kohtaa. Meillä on yhdessä tällä hetkellä suuri vastuu kannettavanamme. Meidän täytyy se kantaa ja on tärkeää, että kuulemme teidän pohdintaanne. Tällä hetkellä meillä on ilmastokriisi käsillä, hätätila, jonka kaikki voivat havaita. Eivät vain äh, tiedemiehet, vaan myöskin kansalaiset. Euroopan unioni johtaa globaalisti ähm, ilmastotöitä ja Euroopan parlamentti on ollut tämän työn moottorina. Se oli ensimmäinen toimielin, joka vaati, että Euroopan unionista tulisi ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Ja tämä nyt ensimmäistä kertaa tullaan myöskin äh, ottamaan mukaan lainsäädäntöön tulevina päivinä. Luonnollisesti tulevat vuodet ovat äh, ratkaisevan tärkeitä. Pariisin sopimuksen tavoitteiden täyttäminen ja meidän kansainväliset vastuumme. Euroopan parlamentti vetoaa, että me vuoteen 2030 mennessä 55 prosentilla vähentäisimme kasvihuonepäästöjämme kasvattaen toimiamme. Jos me haluamme tulosta aikaan, meidän täytyy kuitenkin taata se, ettei kukaan jää jälkeen. Ja tämä, nimenomaan tämä on se haaste, joka meillä on edessämme. Se, ettei kukaan jää jälkeen. Ei yksikään maa, ei yksikään yritys, eikä yksikään työntekijä saisi menettää työpaikkaansa. Tämä tulee olemaan mahdollista vain, eh, jos eh, suuri yleisö tuntee ja tunnistaa, mitkä ovat ne muutokset, jotka ovat tarpeen meidän yhteiskuntiamme ja talouttamme ajatellen. Meidän täytyy siis pohtia talouden vaikutuksia, talousarviokysymyksiä, yhteiskunnallisia vaikutuksia, jotka seuraavat näitä rohkeita päätöksiä. Hiljattain, kuten tiedätte, Euroopan komissio esitteli oman ehdotuksensa eurooppalaiseksi vihreän kestävän kasvun sopimukseksi ja Euroopan parlamentti yhteislainsäätäjän roolissa äh, tullaan kutsumaan arvioimaan Euroopan komission aloitteita tulevina vuosina. Meillä on jo 50 lainsäädännöstä aloitetta Euroopan parlamentissa käsittelyssä, jotka liittyvät tämän suuren haastekimpun kenttään. Meidän täytyisi tehdä näistä toimistamme yhteen sopivia. Ne seikat, joihin Euroopan unioni haluaa ryhtyä näihin haasteisiin vastase, vastatakseen, luonnollisesti liittyy myöskin yhteiskunnalliseen sosiaaliseen ulottuvuuteen, epätasa-arvon vastustamiseen. Se täytyy liittää tähän työhön. Ympäristökysymyksiä itse asiassa voidaan ratkaista vain, jos me samalla vähennämme epätasa-arvoa poliittisin päätöksin. Ilmastohaasteet ja epätasa-arvo, nämä ovat ne viitekohdat, jotka meidän täytyy säilyttää mielissämme haasteitamme ajatellessamme. Uskoakseni tämän päivän puhujat tulevat tarjoamaan pohdinnan aihetta, kun me pyrimme paremmin näihin tarpeisiin vastaamaan poliittisissa puitteissamme, ähm, omilla vaalikentillämme, vaalipiireissämme. Meidän täytyy äh, käsitellä tärkeitä kysymyksiä, jotka tekevät mahdolliseksi äh, vastata näihin äh, vaikeisiin ilmastollisiin ilmiöihin, joihin meidän täytyisi reagoida. Toivotan teille hyvää työrupeamaa. Ja tämä keskustelu luonnollisesti on meille erittäin arvokasta. Hyvä. Puheenjohtaja, toivotan teille hyvää työ Ja haluaisin todeta, että tässä kyseessä ei ole vain Euroopan unioni, vaan myöskin meidän maamme, kaikkien meidän maidemme kyky vastata haasteisiimme. Paljon kiitoksia ja luonnollisesti nyt annan puheenvuoron puheenjohtajalle, olkaa hyvä. Poštovani predsjedniče Europskog parlamenta, gospodine... Puhe, puhemies, herra Sassoli, arvoisat edustajat, kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin jäsenet ja puhujat, herra Navarro, Rova Navarro, Kaani, Raider, Euroopan parlamentin sihteeristön edustajat, alueiden komitean ja talous- ja sosiaalikomitean jäsenet, hyvää huomenta ja tervetuloa omasta ja Kroatian parlamentin puolesta. Ja nyt kun keskustellaan vihreän kehityksen ohjelmasta, niin ilmastonmuutoksen vastainen taistelu ja sen eh, liittyminen EUn talous- ja sosiaalipolitiikkaan on tämän päivän aihe. Ilmastonmuutos on suurin haasteemme ja meidän sukupolvellamme on eh, tärkeä tehtävä tässä suhteessa. Euroopan unioni joka tuottaa 10 prosenttia maailmanlaajuisista päästöistä, on päättänyt tulla kansainväliseksi johtajaksi vastaisella saralla siirtymällä uusiutuvaan energiaan ja, il, ja siirtymällä ilmastoneutraaliksi vuoteen 2050 mennessä, niin kuin puhemies Sassoli sanoi. Vihreän kehityksen ohjelma mahdollistaa sen, että saamme aikaan uudenlaisen muutoksen Eurooppaan ja Euroopan talous myöskin muuttuu. Ja tämä siirtymä tarjoaa mahdollisuuksia talouksille, uusille liiketoimintamalleille, teknologiselle kehitykselle ja innovaatiolle ja mahdollisuuksia tulevaisuudelle. Meidän täytyy kuitenkin ymmärtää se, että jäsenvaltiot eivät aloita samasta lähtökohdasta siirtymässä vähähiiliseen talouteen. Oikeudenmukainen ja sosiaalisesti tasapainoinen siirtymä on tärkeä asia, niin kuin puhemies Sassoli sanoi, niin että kaikilla on yhtäläiset toimintaedellytykset. edellytykset me tarvitsemme paljon julkista ja yksityistä rahoitusta ja investointeja, jotta tähän päästään. Tämä tulee ottaa huomioon, kun neuvottelemme monivuotisesta rahoituskehyksestä. Avain tässä prosessissa on oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi. 100 miljardia euroa mobilisoidaan alueille, jotka kantavat vähähiilisyyteen siirtymän suurimmat kustannukset. Tarvitaan myöskin ajattelutavan ja elämäntavan muutosta. Tämä ei ole helppo tehtävä, se vaatii paljon sitoumusta meiltä kaikilta. Hyvät kollegat, Kroatia on maa, jossa on paljon luonnonvaroja, joten me pidämme, tunnustamme, miten tärkeä tämä tavoite on. Tämän ohjelman tavoitteet sisältyvät meidän ähm, energia- ja ilmastosuunnitelmaamme ja, se, ja ne on myöskin sisällytetty meidän äh, energia- ja ilmastosuunnitelmaamme vuoteen 2030 asti. Energiaturvallisuus on tärkeä asia, mutta myöskin kestävä energia-alan kehitys, kun pääst, ilman että kasvihuonekaasujen päästöt kasvavat. Meidän pitää vähentää asukaskohteista päästöitä. 24 prosenttia energiasta tuotetaan Kroatiassa uusiutuvista energialähteistä tällä hetkellä – ja meidän on tarkoitus eh, lisätä meidän on tarkoitus lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä niin, että olemme tässä johtoasemassa EU-ssa. Lisäämme niitä 40 prosentilla. Ja kansalaiset täytyy pitää mukana tällä tiellä muutokseen ja meillä on erityinen toimenpideohjelma, ja köyhiä kotitalouksia tuetaan eh, energiahankinnassa ja heidän selviytymisessään. Kiitoksia. Ja nyt ensimmäinen puhuja, herra Makani, joka on ilmastotoimien erityislähetys eh, YK puolelta. Herra Kaani, olkaa hyvä. Thank you, uh, thank you very much, Mr. Speaker. Kiitoksia, hyvä puhemies, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kutsusta tähän tila- tilaisuuteen. Aion keskittyä erityisesti siihen, miten yksityissektoria voi vahvistaa ja viedä eteenpäin julkisen sektorin toimia Aloittaisin tunnustamalla, että kun otetaan huomioon kansalaisten yhä lisääntyvät toiveet ja ilmastokriisin kasvu, vuosin 2020 on se, jolloin meillä täytyy tehdä jotain. Ja se tekee COP26, jonka yhdistynyt kuningaskunta Italia isännöivät yhdessä tilaisuuden, joka pyrkii kohti äh, nettonolla taloutta. Siihen pääseminen vaatii kokonaista talouden muutosta, joka luo kaikkein suurimmat taloudelliset mahdollisuudet meidän aikanamme. Finanssivirtojen tavoite COP26 on ihan yksinkertainen. Pyritään varmistumaan siitä, että kaikissa rahoituspäätöksissä otetaan ilmastonmuutos huomioon. Se merkitsee sitä, että kaikki yritykset, pankit, vakuutusyritykset ja varsinkin yksityinen sektori joutuu ottamaan sen huomioon. Meidän strategiamme alkaa hyvin yksinkertaisesta ehdotuksesta. Nettonolla on nimenomaan se pohjalaki, johon pohjaudutaan. Ja nyt eh, 120 muuta aluetta on seurannut. Se on pakollinen siitä syystä, että ilmastofysiikka määrittelee näin. Jokaisen yrityksen, pankin, vakuuttajan ja eläkelaitoksen pitäisi paljastaa oma suunnitelmansa, miten tähän päästään. Jotta voitaisiin määritellä, kuka on valmis ja kuka ei, meidän täytyy pyrkiä katsomaan, missä kaikkein suurimmat vaarat ja missä kaikkein suurimmat mahdollisuudet ovat, ja täytyy edistyä kolmalla alueella raportoinnissa, riskissä ja voitoissa. Kaikissa näissä EUn johtajuus ja tämän parlamentin työpanos on määräävä. aloita raportoinnista. Vanha sanonta sanoo, että se mitä voidaan mitata, sitä voidaan hallinnoida. Pariisissa vähän noin neljä vuotta sitten G20-johtajien pyynnön seurauksena finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmä loi TCFDn ja puolitoista vuotta myöhemmin kyseinen järjestö selvitti omia suosituksiaan ilmastonmuutokseen liittyviin rahoitusriskeihin. Tänä päivänä pankit, vakuuttajat ja eläkelaitokset, joilla on yli 130, 120 biljoonan edestä taseita, vaativat TCFD-tietoja yrityksiltä. Glasgowssa aiomme siis rakentaa sellaisen konsortion, joka ottaa huomioon tämän ja sitoutuu siihen, että nämä muutokset ovat pakollisia. Näistä sitoumuksista on tarkoitus tehdä myös yhtä sitovia ja johdonmukaisia kuin vain ikinä mahdollista on. Vielä kerran haluaisin kiittää EU-johtajuutta tässä suhteessa. Komissio hyväksyi viime vuonna suuntaviivat, jotka liittyvät ilmastoliittyvän rahoitus, rahoitukseen ja viime kuussa Dombrovskis kertoi siitä, että tällaiset ilmaston raportointivaatimukset olisivat kulmakivenä EUn kestävän rahoituksen strategiassa ja muuta kuin taloudellisia tietoja koskevan raportointia koskevassa direktiivissä kehotan teitä kuitenkin hyödyntämään myös TCFDn standardeja. Se on nimenomaan erittäin kattava ja tehokas tapa tiedottaa. Se on kaikkein kattavin standardien kohdalta. Se tarjoaa kaikkein parhaat mittausvälineet ja tavoitteet ja kertoo myös yritysten, yksityisen sektorin näkemykset, niiden yritysten, joiden täytyy saada rahoitusta ja niiden, jotka tarjoavat rahoitusta koko rahoitusjärjestelmän kautta. Sitä tuetaan hyvin laajalti. Kaikki suuret pankit 90 maailmanlaajuisista varainhoitajista, kaikki luottoluokituslaitokset, suurimmat kirjanpitoyritykset tukevat sitä. Ja äskettäin ilmoitettiin, että UNPRI kertoi, että 2275 sen osaryhmää tekee CFDC-ilmoituksista pakollisia. Ja kopin puheenjohtajuus hyödyntää nimenomaan myös tätä samaa. Kun sitten katsotaan riskiä kestävän rahoituksen polulla vaatitaan parempaa ilmastoriskihallinnointia. Tämä merkitsee siis sitä, että mennään pidemmälle kuin tämänhetkisen hiilijäljen tarkastelusta strategiseen suunnitteluun. Riskihallinnoinnin täytyy arvioida yritysten tulevia suunnitelmia tämän muutoksen hallinnoinnista. Se merkitsee stressitestausta. Viime vuonna Englannin pankista tuli ensimmäinen, joka stressitestasi omat pankkinsa eri ilmastonäkökulmista katsottuna. Ja tarkasteltiin myös sitä, että kun päästäisiin netton nolla tilanteeseen aivan viimeaikaisen toimin, ja sitten katastrofitilanteen ähm, stressitesti tehtiin myös. Ne osoittivat, että pankit ja yritykset, jotka valmistautuvat nettenollaan mm, siirtymisestä, nettenollaan siirtymisen äh, eivät vielä ole täysin johdonmukaisia toiminnassaan. Englannin pankki aikoo tehdä yhteistyötä tai tekee tällä hetkellä yhteistyötä 50 muun keskuspankin kanssa kautta maailman tehdäkseen tämän teknologian kaikille saatavilla olevaksi, niin että muutkin saavat tehdä stressitestejä. Kuusi muuta keskuspankkia eurojärjestelmästä ovat nyt käynnistäneet myös omat stressitestinsä. Haluaisin lisätä myös sen, että nämä stressitestit eivät pelkästään paljasta sitä, miten hyvin riskejä hallinnoidaan, vaan ne lisäävät myös pankkijärjestelmämme kilpailukykyä. Ne maksivoimat samalla laajemman ilmastopolitiikan vaikutukset. Kolmas osio koskee tuloja. Netto nollaan siirtyminen on valtava taloudellinen mahdollisuus. Se vaikuttaa kaikkiin taloutemme toimialoihin, mikä merkitsee sitä, että kysymys ei ole siitä, että tuetaan vain vihreää teknologiaa. Yritykset, jotka siirtyvät kohti nettonollaa, niitä tulisi rohkaista ja palkita – ihmisethän pyytävät yhä enemmän ilmastotoimia ja näin ollen vakuutuksen antajien, eläkerahastojen ja muiden tulisi nyt kertoa siitä, onko teidän kansalaistenne eli heidän asiakkaidensa rahat investointu näiden arvojen mukaisesti. Ja tähän mennessä tehdyt ponnistukset eivät ole olleet hyviä. ESG-mittaustavat eli ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvät yhteystavat eivät ole olleet riittäviä. Ähm, hiilijalanjälki ei myöskään ole eteenpäin katsova, joten kiittäisin EU-työtä tämän nimistön hallinnoimisessa. Mutta me emme voi tietysti asettaa muustalle listalle pelkästään ö, tiettyjä mm, yrityksiä, vaan meidän tulee kannustaa yrityksiä, kun ne kulkevat kohti nettonollaa. Niin on useita eri tavo- tapoja, joilla pääomantarjoajat voivat arvioida yritysten valmiutta tähän siirtymään. Ja yksi kaikkein perustavanlaatuisin on niiden varojen prosenttiosuus, jotka mukautuvat TCFD-vaatimuksiin lisäaskeleena voitaisiin arvioida niitä varoja, jotka ovat Pariisin sopimuksen mukaisia tai pyrkivät nettonollaan. Ja tämä vaatisi sitä, että meillä olisi nettonollatavoite. Ihanteellisesti sen pitäisi sisältää myös kolmannen tason päästöt. Ja siinä tulisi tarkastella myös sitä, millä tavalla hallinnointia on hoidettu. Lopuksi kaikkein hienostunein osa tätä asteikkoa on se, että arvioidaan tietyn salkun lämmityspotentiaalia. Se merkitsisi kaikkien näiden siirtymäsuunnitelmien tasoa suhteessa Pariisin tavoitteisiin. Eurooppalaiset yritykset Akse ja Allianz jo vapaaehtoisesti kertovat tätä tietoa ja ovat mukana COP26. COP26 aiomme nimittäin hyödyntää tätä nettonolla varainhaltijoiden liittoa ja muita, jotka vaativat muita yrityksiä olemaan nettonolla noudattajia. Euroopan johtajuus tässä suhteessa on tärkeää, kun pyritään sitä laajentamaan koskemaan myös monenvälisiä pankkeja ja muita rahoituslaitoksia. Lopuksi tästä voit olla varmoja, EUn toimenpiteet toimivat ilmastonmuutoksen lisääntyminen, suuren yleisen painostuksen kasva ja nettonollan merkitys merkitsee kaikki sitä, että maailmanlaajuinen rahoitusjärjestelmä muuttuu voimakkaasti. Minulle äskettäin on todettu, että kestävä rahoitus on uusi internet. Se on rakennemuutos, joka vaikuttaa joka ikiseen yrityksiin ja jokaiseen, jo, kaikkiin varoihin. Kestävä rahoitus on siis se, jota me tarvitsemme tällä hetkellä meidän täytyy kuitenkin tehdä enemmän, jotta voimme ymmärtää, mitä se merkitsee. Yksityiset vapaaehtoiset toimet ovat tervetulleita, mutta niitä täytyy koordinoida parlamentin ja hallituksen puolelta. Julkiselle sektorille on selkeä rooli tässä suhteessa. Toiseksi toimintamalleja on rajallisesti ja Puhuin äsken siitä, että meillä on tällainen lämmityspotentiaali. Näitä laskelmia tehdään pääomamarkkinoille kokonaisuutena ja me olemme tällä hetkellä menossa kohti yli kolme ja puolen asteen lämmön nousua verrattuna teollista aikaa edeltäviin aikoihin. Suuren yleisön odotukset ovat usein suuren yleisön toimia edellä – me vaadimme yksinkertaisempia ratkaisuja ja sellaista protek- sellaisen protektionismin estämistä, joka ei mahdollista sujuvaa siirtymää. Parlamentin ja tämän, varsinkin tämän parlamentin toimet edesauttavat hallitusten toimia kautta maailman. Voitte hyödyntää Italian johtamaa ja Yhdistön kuningaskunnan johtamaa COP26 toimia, jotta voidaan saada aikaan koalitio, jotta voidaan hallinnoida näitä riskejä, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen. Kiitoksia. good morning everyone. Um, I'm on duty for, I think, the rest of this. Hyvää huomenta. Johdan puhetta loppukokouksen ajan ja toivottavasti keskustelu on vilkasta. Ja mainittiin 50 vihreän sävyä ja Irlannissa puhutaan neljästä vihreän sävyistä ja se on siis jo lisäys. Seuraava puhuja on Guy Ryder, joka on Ilon eh, toimiston johtaja. Paljon kiitoksia. Haluaisin aloittaa kiittämällä parlamenttia ja Kroatian puheenjohtajamaana siitä, että sain mahdollisuuden puhua teille tänään. Tämä on kunnia. Kansainvälinen työjärjestö on koko historiansa läpi ollut inspiroitunut yhteistyöstä Euroopan unionin kanssa. Tämä on ollut mahdollista vain siksi, että jaamme samat arvot sosiaalisen yhte- oikeudenmukaisen solidaarisuuden, äh, solidaarisuuden, tasapainoisuuden, äh, sosiaalisen dialogin periaatteet, mutta myöskin halun kohdata uusia haasteita ja mahdollisuuksia. Nyt äh, kun ILO on tehnyt julkilausumansa tuleva, työn tulevaisuudesta satavuotisjuhlansa yhteydessä. Me haluamme vedota tähän yhteistyöhön, jotta voisimme kohdata haasteemme ja rakentaa parempaa, kestävämpää tulevaisuutta Euroopassa ja maailmassa. Meille oli erittäin tärkeää, että viime vuoden lokakuussa Eurooppa-neuvosto toivotti tervetulleeksi ilon julkilausuman työn tulevaisuudesta sen, joka meidän konferenssimme kesäkuussa hyväksyi. Ja me huomasin ja toi esiin tuon ihmiskeskeisen lähestymistavan äm, hyvin mielessään. Äh, ja tämän lisäksi komissio on tehnyt äh, strategiansa sekä ulkoisesta sisäisestä politiikasta. Joten haluaisin nyt toivottaa eurooppalaisen äh, ilmastoneutraalisuuden vuoteen 2050 mennessä tervetulleeksi. On hyvin vähän henkilöitä, jotka kieltävät äh, ilmastonmuutoksen äh, johtuvan ihmisen toiminnasta, mutta me voimme todeta, että suurin osa tästä äh, toiminnasta joka tapauksessa on työtä tai työhön liittyvää, joka ilmastonmuutoksen vaikuttaa, joten joka tapauksessa kuuluu meidän työsarkaamme. Me olemme jo myöhässä, YK pääsihteeri ei unohda muistuttaa meitä tästä. Ilmastonmuutos etenee nopeammin kuin meidän ponnistuksemme ja Madridin COP20 2025 kokous tarkoitti vain sitä, että jäimme yhä enemmän jälkeen. Vaikutukset työelämään ovat jo näkyvissä vuosina 2015 noin 23 miljoonaa työvuotta menetettiin vuosittain äh, ympäristöön liittyvien seurauksien vuoksi sellaisten, jotka ovat ihmisen aiheuttamia. Ja vuoden 2030 ilon ennusteet äh, arvioivat, että 2 prosenttia globaaleista työtunneista maailmanlaajuisesti saatetaan menettää, koska tietyissä paikoissa tulee olemaan liian kuuma tehdä töitä välillä. Tämä vastaa 72 miljoonaa kokoaikaista työpaikkaa. Planeettamme on nyt käänne kohteessa, kun ilmastonmuutos aiheuttaa hirvittävää ja korjaamatonta tuhoa. Julkinen mielipide on käännekohdassa myöskin. Vasta hiljattain ilon ähm, henkilökunnan, kuten myöskin eh, hallitusten eh, ja muiden kantaisi, että meidän tuli välitä, valita toisaalta eh, ilmaston ja ympäristön suojelemisen ja työpaikkojen suojelemisen välillä. On hienoa, että me olemme nyt siirtyneet tästä nollasumma pelistä, tästä väärästä kuvitelmasta eroon olemme ymmärtäneet, ettei kuolella pallolla ole työpaikkoja, mutta tämän lisäksi olemme käsittäneet, että ilmastoneutraalisuus auttaa. ILO on arvioinut, että meillä on 18 miljoonan työpaikan äh, mahdollisuus vuoteen 2030 mennessä 24 äh, luotua ja 6 miljoonaa menetettyä työpaikkaa, jos toimimme oikein. Äh, kun taas Euroopassa tuo 2,2 asteen takaraja, joka määriteltiin Pariisissa, voi vasta paria miljoonaa työpaikkaa erityisesti uudistuvan energian ja rakennustekniikan alalla. Tämä skenaario on paljon kainempi kuin apokalyptiset näkymät ja haluaisimme uskoa siihen, mutta emme onnistu tähän vain uskon myötä. Me tarvitsemme myöskin loikan politiikan alalla ja tässä vihreän kehityksen ohjelma astuu mukaan. Haluaisin korostaa tuon sopimuksen kahta osiota, jotka ovat mielestäni välttämättömän tärkeitä sen onnistumiselle. Ensinnäkin Euroopan täytyy sitoutua oikeudenmukaiseen siirtymään. Puhemies Sassoli korosti sitä, että nämä tilanteet eivät kohtele ihmisiä, ähm, ekologinen kriisi ei kohtele ihmisiä lainkaan tasapuolisesti. Ja me voimme päästä tavoitteeseemme vain, jos äh, tämä tapahtuu tasapuolisesti. Siksi meidän täytyy asettaa ihmiset keskiöön Äh, meidän täytyy ottaa huomioon ne kansalaiset, alueet ja yritykset, jotka kohtavat kaikkein pahimmat seuraamukset. Enkä voi korostaa liikaa, kuinka tärkeää tämä on. Olen sitä mieltä, että ellei ilmastonmuutos tule olemaan reilu, sitä ei tule tapahtumaan, sillä se tulee törmäämään poliittiseen ja julkisen vastustukseen, joka tulee sen lopettamaan. Euroopassa ja muuallakin olemme hiljattain nähneet tapahtumia, jotka korostavat nimenomaisesti tätä. Me voimme todeta, että tämä on irrationaalista, itsetuhoista tai suorastaan itsemurhaa altista käytöstä, mutta onko niin hämmästyttävää, että miljoonat ihmiset, joiden kaikkein suurin prioriteetti on se, että he saavat ähm, kun lopussa laskussa maksettua, eivät pysty priorisoimaan planeetan kohtaloa kansalaisia ei voi asettaa tällaisen hirvittävän välinen eteen. Globaalisti tämä viesti on nyt kuultu ja olemme ryhtyneet toimiin. Viime syyskuussa YK on ilmastokonferenssissa pääsihteeri käynnisti ilmastoaloitteet, joissa ILO on Ähm, johdossa ja 46 maata on jo lupautunut ottamaan kestävän kehityksen perittäjät mukaan kehityssuunnitelmiinsa. Se, mitä Eurooppa siis tekee, on jotakin, missä koko maailma seuraa. Tärkeää on toteuttaa 2030 kestävän kehityksen agenda – Siihen Eurooppa on onneksi erittäin sitoutunut. Jos kaiken kaikkiaan tavoitteena on se, ettei kukaan jää jälkeen äh, siirtymässä kohti ilmastoneutraaliutta, ketään ei pitäisi myöskään sulkea ulkopuolelle, kun me tiekarttaa luonnostelemme. Tässä Euroopalla on erittäin hienoja välineitä sosiaalisen oikeuden pilarin myötä, erityisesti siksi, että se korostaa ähm, työmarkkinaosapuolten roolia. Ne ovat tärkeässä roolissa myöskin kaikessa ilon työssä. Ja tämän lisäksi vihreän kehityksen ohjelma tunnustaa sen, että ilmastonmuutos tulee vaatimaan valtavia investointia. Ja niiden rahoittaminen on tarpeen. Tämä vaatii sekä julkista että yksityistä rahoitusta että siirtymärahoistoja kaikkein kipeimpien haasteiden kohdalla. Teidän eurooppalaisten päättäjien roolina tulee olemaan arvioida, ovatko resurssit tehtävän tasalla. Tässä myöskin globaalit toimet heijastelevat eurooppalaisia aloitteita tässä haluaisin tätä Makanista on tullut ilmastonmuutoksen rahoituksen ähm, erityisedustaja, YK erityisedustaja. Tämä on paras mahdollinen uutinen, jonka voimme kuulla. Te juuri kuulitte hänen asiantuntevan puheenvuoronsa. Haluaisin lisätä hänen puheeseensa yhden seikan, joka on ilon omissa äh, työhön ja ilmastoon liittyvissä keskusteluissa erittäin tärkeä. Yksinkertaisesti se, että kestävien talouksien kehittäminen, nehän ovat suuri osa kansainvälistä yhteisöä, on tilanteessa, jossa Eurooppa ja muut ovat äh, päässeet nykyiseen vaurauteensa nauttimalla ilmastoa kuormittavista ratkaisuista, jotka nyt kielletään näiltä kehittyviltä mailta. Tämä on vaikeaa ei vain siksi, että kehittyvät maat kärsivät ilmastonmuutoksesta eniten, vaan myöskin siksi, että olemme erittäin vakuuttuneita siitä, että Eurooppa yksinkertaisesti voi näitä kehitystikkaita takaansa viedä pois. Sen täytyy tarjota muille vaihtoehtoisia kehitysmahdollisuuksia ja tikkaita. Ja siksi tämä vihreän kehityksen ohjelma tulee olemaan mahdollisuus sekä sisäisen että ulkoisen politiikan alalla. Mitään emme voita hiilineutraalista Euroopasta sellaisessa maassa maailmassa, jota yhä pyörittää fossiilinen polttoaine. Ilmastorahoituksessa vihreän kehityksen ohjelma voi tehdä jotakin, mikä ei ole aina ollut tähän mennessä mahdollista. Yksinkertaisesti kyseessä on se, että me pääsemme uskottavuustestistä läpi, voimme vakuuttaa ihmiset, että parempi tulevaisuus on mahdollinen sekä ilmaston että työn alalla. Tässä voisin antaa yhden konkreettisen esimerkin siitä, miksi tämä on niin tärkeä. Vuonna 2018 Puolan COP14-kokouksen tiimoilta minä tapasin puolalaisia hiilialan työntekijöitä, nyt jo suljetun kaivoksen työläisiä. Minä puhuin ilmastoneutraalisuuteen siirtymisestä ja fossiilisista pol- polttoaineesta luopumisesta ja voin aivan täydellä varmuudella todeta, että en heitä vakuuttanut. Enkä oikein ikään vakuuttanut tuossa tilanteessa. Miksi? Siksi, että mitään uskottavaa vaihtoehtoa ei ollut tarjolla, ei mitään oikeudenmukaista siirtymää, ei investointeja eikä tulevaisuutta näille ihmisille. Tällaista virhettä meillä ei ole varaa toistaa. Me tarvitsemme uskottavia siirtymämalleja tulevaisuutta ajatellen. Ilon ähm, vuosisata julistus tarjoaa ikään kuin kaavion tälle siirtymälle, investoinneille, inhimillisen kapasiteetin käytölle, työlle ja paremmalle tulevaisuudelle. Ja tämän myötä olen varma, että Euroopan unioni ja ILO nauttivat hyvin vakaasta pohjasta ja voivat syventää pitkää historiallista yhteistyötään näiden ratkaisevan tärkeiden ilmastonmuutoskysymysten kohdalla. Paljon kiitoksia. Hvala lijepa. E, ja bih sada pozdravio našeg sljedećeg. Kiitos paljon. Nyt annan puheenvuoron seuraavalle puhujallemme, joka on Emma Navarro, Euroopan investointipankin varapääjohtaja. Rouva Navarro, olkaa hyvä, kymmenen minuuttia. Eh, Minä haluaisin aloittaa kiittämällä kutsusta tähän tilaisuuteen ja tunnustamalla sen avainroolin, joka Euroopan parlamentilla ja kansallisilla parlamenteilla on, kun matkaamme hiilineutraaliksi, ensimmäiseksi hiilineutraaliksi maan osaksi. Meidän täytyy saada aikaan siirtymä, joka ei jätä ketään jälkeen. Ja tätä myöskin kansalaiset, erityisesti nuoret ihmiset, meitä odottavat. Kiireellistä toimintaa ilmastohätätilan suhteen. Me valmistelemme nyt suunnitelmaa tähän pääsemiseksi, Euroopan kehityksen ohjelmaa ja myöskin eurooppalaista ympär- ilmastolakia, joka mahdollistaa sen, että me poikkea tältä tieltä. ja olemme tällä matkalla yhdessä ja on selvää, että tämä matka ei ole vailla haasteita ja vaikeita valintoja meidän taloutemme muuttaminen on hyvin monimuotoinen prosessi, joka edellyttää talouden ja elämäntavan perusteellista muutosta. Niin kuin puheenjohtaja Huo, eh, Kaavi totesi, että rahoitus on avaintekijä. Ja tämä on minun puheeni aihe, nimittäin rahoituksen rooli ja mitä Euroopan investointipankki tekee EUn e toimissa kun täytäntöön pannaan vihreän kehityksen ohjelmaa. Me tarvitsemme valtavasti investointeja, jotta voimme luopua hiilen käytöstä ja kehittää uutta teknologiaa, joka mahdollistaa eh, tämän muutoksen. Euroopan komissio on arvioinut, että 2030 neutraali, ilmastoneutraalistavoitteeseen tarvitaan 260 miljoonaa lisäinvestointia joka vuosi ja tässä ei oteta huomioon suunnitelmia, jotka liittyvät vihreän kehityksen ohjelmaan, jolla vähennetään päästötavoitteita eikä muita laajempia ympäristötavoitteita. On selvää, että mikään julkinen talous, talous ei voi to toteuttaa tätä yksin. Yritysten ja kotitalouksien täytyy rahoittaa suurin osa tästä. Me tarvitsemme rahoitusjärjestelmän, joka suuntaa rahoitusta näihin kestäviin tavoitteisiin. Ilmasto lähtökohdat, huomioon ottava rahoitusmalli ja kohdentaa rahoitusta oikeisiin hankkeisiin. Meidän täytyy eh, asettaa kestävyysrahoituksen keskiöön. Eurooppa johtaa erilaisilla aloitteilla eh, kestävän kehityksen investointisuunnitelman myötä ja näin yritykset voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä. Meidän täytyy saada luotettavaa tietoja ja yhteiset normit. Tarvitaan yhteiset standardi vihreille investoinneille ja myöskin sen vuoksi, että pääoma markkinaunioni ei sirpaloidu ja, ja vihreiden investointien tärkeä askel, tärkeä askel on tämä taksonomia ja, ja, ja tämä nimikkeistö auttaa meitä ja me olemme valmistautuneet nimikeistön käyttöön ja delegoitujen asetusten muota EUn e kestävän rahoituksen ohjelman suhteen. Ja me, meillä on nyt näkyvissä rahoitusalalla hyvinkin myönteisiä merkkejä. Varainhaltijat asettavat ympäristö- ja sosiaali äh, sen hallintotavan kriteerit keskiön investoinnissa ja jotkut Eh, rahoittajat ovat jo luopuneet hiilisidonnaisista ja jotkut valvojat ja pankit ovat, kehit, ovat ottaneet ympäristöriskin mukaan eh, valtuuksiinsa ja ovat suorittaneet riskitestejä täl- tällä tavalla. Meidän ja EKPn rahapolitiikan eh, uudelleen arviointi eh, on edessä ja tätä, eh, tästä pääjohtaja Lagarde on puhunut useissa kuulemisissa myöskin täällä parlamentissa. Ja ilmast, meidän täytyy siis me Euroopan investointipankissa voimme suunnata varoja kestäviin kohteisiin, jotka, jotka ovat eh, potentiaalisesti tuottavia, ja me voimme eh, toimia katalysaattoreina meidän riskin hallinta työkalumme voivat tehdä hankkeista houkuttelevampia ja voimme tarvita teknistä apua, jotta hankkeet tulevat rahoituskelpoisiksi. Euroopan investointipankki on selvä suunnastaan. Me olemme valmiit tekemään osamme Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tukemisissa ja me niin, että pääsemme matalahiiliseen kestävään tulevaisuuteen. Me olemme teidän pankkinne, EUn pankki. Nämä investoinnit ovat olennaisia meidän tulevalle vauraudellemme ja olemme valmiita niitä tukemaan mutta me emme aloita tyhjästä. Jo pitkään ympäristötoimet ovat olleet meidän eh, työssämme keskeisellä siellä. Vuodesta 2012 olemme tarjonneet 170 miljardia rahoitusta ilmastotoimiin ja, ja ympäristöhankkeisiin maailmanlaajuisesti. Ja me olemme tukeneet 600 miljardia investointia ja tämä tekee meistä ilmastotoimien suurimman rahoittajan. Meidän ilmastorahoitustyömme näkyy myöskin eh, vihreä joukkovelkakirja markkinoilla me aloitimme tällaiset velkakirjat vuonna 2007 ja olemme kehittäneet niitä sen jälkeen. On selvää, että meidän haasteidemme mittakaava vaatii suurempaa kunnianhimon tasoa. Emme voi jatkaa niin kuin tähän saakka. Sen takia viime vuoden marraskuussa me päätimme vahvistaa rooliamme EUn ilmastopankkina. Meidän tavoitteemme on selvä. Me olemme sitoutuneet siihen, että meidän ilmasto- ja ympäristörahoituksemme nousee 50 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä ja yksi triljoona ilmastotavoitteisiin tulevan kriittisen vuosikymmenen aikana – Tämä on erittäin haastava tavoite. Viime vuonna me rahoitimme eh, ilmastotoimia 25 miljardilla, joka on 34 kokonaisla- prosenttia kokonaislainoituksestamme. Meidän toinen sitoumuksemme on se, että meidän rahoitustoimintaamme johtavat Pariisin sopimuksen periaatteen vuoden 2020 loppuun mennessä. Tämä on olennaista, koska ilmastotyön äh, tekeminen toisella kädellä, jos äh, vahingoitetaan näitä tavoitteita toisella, ei ole järkevää. Me rahoitamme vielä fossiilisia fossiilisia ja maakaasuhankkeita vuoden 2020 loppuun asti, mutta ei sen jälkeen. Meidän uusi ilmastostrategiamme on osa oikeudenmukaista siirtymää. Ilmastotoimet ja oikeudenmukainen siirtymä ovat saman kolikon kaksi puolta. Niin kuin on korostettu aikaisemminkin tänään, me onnistumme vain kunnianhimoisissa ilmastotavoitteissamme, jos me annamme tukea niille, jotka ovat kaikkein eniten tuen tarpeessa ja että eh, ketään ei jätetä tässä, tässä prosessissa. EKPn e rooli on ollut lisätä sosiaalista ja taloudellista lähentymistä Euroopassa. Sosiaalinen ulottuvuus on erittäin tärkeä. Sen takia me olemme Euroopan komission kumppani, kun toteutetaan oikeudenmukaisen siirtymän mekanismia. Me mobilisoimme yksityistä ja julkista rahoitusta niiden kansalaisten hyväksi, jotka ovat kaikkein riippuvaisimpia fossiilisista polttoaineista meidän investointimme tukevat talouden rakennemuutosta. EUn pankki EIP on sitoutunut toteuttamaan rooliansa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa. Me työskentelemme yhdessä jäsenvaltioiden ja Euroopan toimielinten kanssa, jotta saadaan aikaan oikeudenmukainen siirtymä hiilineutraaliin ja ilmastokehittävään tulevaisuuteen. Me tuemme edelleen kumppaneita myöskin Euroopan ulkopuolella niiden ilmastonmuutokseen vastaamis, sopeutumis ja toimissa nämä toimet maksavat, mutta eh, toimimattomuus maksaa vielä enemmän. Nämä eh, eh, Tämä myöskin tarjoaa mahdollisuuksia ja nyt tämä siirtymä on mahdollinen ja modernisoi meidän taloutemme ja käyttää hyväkseen ennätysalhaista korkotasoa. Ja me jatkamme työtämme teidän johdollanne tällä tiellä. Kiitoksia, edustaja Navarro. Nyt olette kuulleet tästä kolmelta puhujaltamme. Pyydän kollega Milosevic tulemaan lähemmäksi. Ja siirrymme kaikkein interaktiivisimpaan osastoon tämän aamun keskusteluissa. Varmasti kaikki tulemme kollegamme Ivan Vilanasumic Kroatian parlamentin puhemies ja annan puheenvuoron ympäristövaliokunnan puheenjohtajalle, jotta hän voi aloittaa tämän puheenvuorokierroksen tuolta salista. Uh, Paljon kiitoksia. Puhun nyt ranskaan, koska meillä on tulkkaus. Hyvät naiset ja herrat, äh, tämä mielipiteiden vaihto on erittäin miellyttävää tänään ja erittäin suurella mielenkiinnolla näitä puheenvuoroja kuuntelin. Haluaisin nyt parissa kolmessa minuutissa tehdä yhteenvedon siitä, mikä on ähm, ilmapiiri täällä Euroopan parlamentissa vihreän kehityksen ohjelman suhteen. Hyvin, hyvin suuri enemmistö parlamentissa on sitä mieltä, että vihreän äh, kehityksen ohjelman täytyy olla uskottava ja oikeudenmukainen. Uskottava tarkoittaa sitä, että se on uskottava ennen kaikkea taloudellisesti. Me olemme hyvin laajasti tukeneet sitä, että ähm, Euroopan investointipankki muuttuisi ilmastopankiksi ja Euroopan parlamentti on täysin tukenut investointipankin johtajaa tässä siirtymässä. Tämä on erittäin selvää. Me olemme myöskin vahvasti vaikuttaneet siihen, että pääsisimme tilanteeseen, johon Rouva Navarova viittasi äsken taksonomisesti, nimittäin siihen, että meillä on kaikille eurooppalaisille äh, finanssi finanssimarkkinoille, kaikenlaisille toimijoille, investointipankin ja keskuspankin kaltaisille toimijoillekin selvät sävelet. Ja Tällä hetkellä me olemme vielä neuvotteluissa. Tästä syystä Euroopan parlamentti ajaa monivuotoisessa rahoituskehyksessä investointeja vihreitä kestäviä investointeja. Ja olemme huomanneet, että taloudelliset seikat ovat äh, juuri niitä, jotka ratkaisevat tämän vihreän kehityksen ohjelman uskottavuuden. Te voitte olla varmoja, että tämän parlamentin poliittisista ryhmistä suurin osa on hankkeen takana. Toiseksi se, mitä liittyy mitä tulee uskottavuuteen, meillä on vielä teollinen uskottavuuden ala. Meillä voi olla hienoja tavoitteita, hiilineutraalisuus vuoteen 2050 mennessä, vuoteen 30 mennessä 55 prosenttia päästöleikkauksia, mutta ellei meillä ole olemassa ratkaisuja ja arvoketjuja, nämä ovat vain sanoja paperilla. Siksi me teemme tällä hetkellä töitä Euroopan komission kanssa, jotta voisimme työstää teollisstrategia energiaamme. Mitä tämä tarkoittaa? Mitä tarkoittaa, että meillä on vahva teollinen hiilineutraali pohja Euroopassa? Mitä tämä tarkoittaa autoteollisuudessa, terässä tai betoniteollisuudessa? Kaikilla eri teollisuuden sektoreilla, niillä joilla Euroopan unioni on maailmanlaajuinen toimija ja haluaa tulevaisuudessakin olla. Siksi parlamentti tukee yhtä hyvin nopeasti käynnistyvää äm, työkenttää, nimittäin hiilijalanjäljen sosiaalinen mekanismi. Tämä tarkoittaa sitä, että jos äm, nämä ilmastositoumukset, ähm, äh, rajoitukset kasvavat. Niin tämä on aivan itsestään selvää, että näin tulee tapahtumaan. Meidän täytyy varmistaa, että meillä on mekanismi, joka takaa eurooppalaiselle teollisuudelle äm, tasapuoliset toimintaedellytykset yritykset, sillä tässä on riskinä muutoin, että he siirtävät sekä hiilipäästönsä että niihin liittyvät työpaikat toisaalle. Eli teollinen uskottavuus ja äh, rahoituksellinen uskottavuus. Ja kolmas asia on sitten oikeudenmukaisuus tässä. Äh, jo edustaja Raider viittasikin tuohon äh, oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon tai mekanismiin. Ja nyt jos Eurooppa tällaisen itselleen luo, se johtuu siitä, että Euroopan parlamentti on sitä vaatinut. Se tulee Euroopan parlamentilta ajatuksena se, että me alueellisen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden yhdistäisimme tähän. Tämän mekanismin täytyy olla kohdennettu niille alueille, jotka tarvitsevat tukea kaikkein eniten, ja sen tulee sopimus. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseessä ei ole vain tuet, kyseessä ei ole vain raha, jota tulee ilman mitään vastinetta. Tämän rahoituksen täytyy liittyä paikalliseen tai alueelliseen oikeudenmukaisen siirtymään toimeen, toimintaan. Tämä tarkoittaa sitä, että me tarvitsemme enemmän rahaa ja toisaalta uskottavia sitoumuksia, jotta voisimme stimuloida näitä energiasiirtymä töitä, puhdasta liikennettä ja niin edespäin ja niin edespäin alueellemme, joita nämä seikat koskevat. Tässä on hyvin paljon asioita, joita meidän tulee kehitellä. Valitettavasti kaikkea en voi tällä hetkellä esitellä, mutta tässä tarvitsemme kansallisten parlamenttien kumppaneitamme, erityisesti niistä maista, jotka kärsivät suoraan näistä kielteisistä vaikutuksista, joita ilmastonmuutoksella on. Euroopan parlamentti on teidän rinnallanne me haluamme saada aikaan tieteellisesti uskottavan siirtymän, että olemme niillä linjoilla, joita tiede ja nuoret vaativat, mutta myöskin teollisuuden kannalta uskottavan siirtymän. Emme halua tilannetta, jossa joudutaan valitsemaan ilmaston ja teollisten työpaikkojen välillä tai sosiaalisten seikkojen välillä. Ei olisi mitään pahempaa kuin se, että osa Euroopasta etenee hiilineutraaliuden alalla ja toinen puoli jää jälkeen. Kiitos. My orders are now to take speakers. Kiitoksia. Nyt otan puheenvuoroja salista ja sitten jälkeen annan puheenvuoron paneelille, mutta jaan tämän osioihin. Kiitoksia niille, jotka täysin, täyttivät tämän kaavakkeen. Pyytäisin teitä rajoittamaan puheenvuoronne kahteen minuuttiin ja Mikael Pahille annan puheenvuoron seuraavaksi. Olkaa hyvä. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvät kollegat, Euroopassa hyvin usein julistamme itsemme johtajiksi, myös kun kysymys on ilmastonmuutoksen vastaisista toimista. Meidän tulee kuitenkin olla varovaisia, että me emme aseta sellaisia tavoittamattomia tavoitteita itsellemme vuodelle 2050 ja ettemme aseta liikaa vaatimuksia yhteisölle. Hyvin usein olemme epäonnistuneet näissä tavoitteissamme. Meidän tulisi myös kansallisesti toimia niissä kohdissa voidaan toimia kansallisesti. Meidän tulisi myös samanaikaisesti katsoa, mitä kustannuksia aiheutuu rakennemuutoksista. On tärkeää nimittäin kansalaisille, että taloudellisista ja yhteiskunnallisista syistä aiheutuvat kustannukset otetaan huomioon myös muualla. Tässä voi helposti syntyä voittajia, mutta voi syntyä myös häviäjiä ja meidän täytyy siitä syystä sanoa tämä rehellisesti kansalaisillemme. Tämä vaikea tie Saksassa, olemme sitä nyt kulkemassa, kun samalla pyrimme poistamaan käytöstä hiilivoimaloita. Liittokansleri Merkel on asettanut 55 prosentin säästötavoitteen vuoteen 2030 mennessä fossiilisissa polttoaineissa. Ja itse käytämme tähän rahaa. Se on tietysti teollistuneille valtioille erittäin kunnianhimoinen ja vaikea polku kulkea. Meidän täytyy luonnollisesti myös ottaa käyttöön toimenpiteitä, jotta voimme päästä näihin tavoitteisiin. Me varoitan kuitenkin siitä, että me emme saa ryhtyä toimenpiteisiin, jotka vaikuttavat vakauskriteereihin ja jotka ovat liian tiukkoja sääntelyssään suhteessa rahamarkkinoihin. Investointien ei tule pelkästään johtaa vihreisiin päätöksiin. Se olisi vaaraksi rahoitusmarkkinoiden vakaudelle ja uusien innovointien kehittämiselle. Kiitoksia. Seuraava Rova Tillier Ranskasta. Madame uh, la Présidente. Äh, paljon kiitoksia, äh, rouva puheenjohtaja. Uskoakseni meillä on olemassa nykyisin tieteellinen yhteisymmärrys, mutta myöskin yleinen yhteisymmärrys siitä, että meidän täytyy nopeuttaa ilmastotoimia. Ja nykyisin meidän täytyisi myöskin äh, ymmärtää, mikä on kaikkein tärkeintä. Meillä on valtava haaste edessämme, sellainen haaste, joka vaatii investointeja investointeja, mutta myöskin pohdintaa äh, metodeiden suhteen. Tässä Pascal Confan erittäin hyvin alleviivasi sitä, mikä on kyseessä. Me tarvitsemme uskottavuutta, meidän täytyy olla uskottavia sekä rahoituksen että teollisuuden suhteen, mutta myöskin lainsäätäjinä meidän täytyy olla uskottavia, sillä lainsäätäjiähän me olemme. Ja tässäkin meidän täytyy pohtia työmetodeitamme. Me emme voi enää sallia sitä, että me rinnakkain toimimme, Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit. Meidän täytyy tietää, kuinka voimme yhdistää kaikissa käynnistämissämme hankkeissa työtämme ja kuinka voisimme suunnitella prioriteettina tätä energiasiirtymää erityisesti ilmastonmuutoksen ongelmien vastustamista. Eli tässä vetoaisin, että pohdimme työmetodeitamme. Merci. I should also say if you have... Kiitos. Haluaisin eh, vielä lisätä, että jos teillä on panelisteille kysymys, niin kertokaa sitten. Seuraava eh, herra Papp. Arvoisat Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäsen, me kaikki olemme varmaan samaa mieltä eh, eh, tavoitteista. Eh, tarvitsemme riittävästi rahoitusta vihreän kehityksen ohjelman rahoittamiseksi ja, ja tämä ei saisi vaikuttaa rakenne, ja, rakenne ja koesiorahastoihin. Äh, äskettäinkin on saatu tutkimustuloksia siitä, siitä millä tavoin myönte, myönteisesti nämä rahastot ovat vaikuttaneet jäsenvaltio, jäsenvaltioiden maahan. Ja, ja, ja tämä täytyisi äh, Ilmastonmuutos on prioriteetti, jonka hoitoa ei voida lykätä ja siirtymä vihreään talouteen edellyttää toimenpiteitä jäsenvaltioista ja tämä riippuu tietenkin jäsenvaltiokohtaisista seikoista. Meidän täytyy muistaa, että, että meillä on jäsenvaltioita, jotka vaativat vielä runsaasti infrastruktuurirahoituksia me, ja meidän pitää vihreän kehityksen ohjelman täytyisi myöskin lisätä, pyrkiä lisäämään eh, eh, kilpailukykyä. E, e, e, ilmastolla ei ole rajoja, miten toimitaan toisten talouksien äh, toimintaan, niiden, jotka eivät äh, lainkaan tee mitään ilmastonmuutoksen levittämiseksi. Finland, Mr. Seuraavana äh, herra Vartiainen Suomesta. Thank you, Chair. Thank you for your yes, voice. This has been an encouraging... Kiitoksia, puheenjohtaja. Tämä on ollut erittäin rohkaisevaa esitykset, nämä ovat olleet hyvin rohkaisevia esityksiä, sillä arvot ovat muuttumassa ja asenteet ovat muuttumassa, ennen kaikkea odotukset ja markkinataloutta vievät eteenpäin erilaiset odotukset. Muuttuminen fossiilittomaan talouteen ovat pitkäaikainen prosessi ja ne vaativat kattavan investointien uudelleen suuntaamisen. Nämä taas sitten riippuvat siitä, mitä itse sijoittajat odottavat. Tietysti investointipankin politiikalla on myös suora vaikutus. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin se, että yritykset ja investoijat ryhtyvät harkitsemaan sellaista tulevaisuutta, joka ei ole niin houkutteleva fossiiliintensiiviselle energiatuotannolle. Eli on vain pientä liiottelua sanoa, että tässä nyt sitten hallinnoidaan odotuksia. Tällä tavalla voimme suitsia markkinavoimien täyden voiman ja kaikki yksilöt, jotka yksilöllisissä toimissaan ovat mukana myös tässä muutoksessa. Luonnollisesti, kuten Karni totesi, TCFD on tärkeä väline tässä suhteessa ja me näemmekin tämän tapahtuman, kun puhumme suurin investoijien politiikasta. Raha puhuu, investoidaan fossiilittoman tulevaisuuteen, jos ei heidän mielestään houkuttelevaa. Mutta saattaa olla, että EU pitäisi tehdä kaikkensa, jotta se voisi vahvistaa edennestäänkin tätä muutosta odotuksissa. Mielestäni Erittäin tehokas väline tässä suhteessa olisi EU-laaja, EUn laajuinen hiilidioksidiväline, joka määrittelisi sitten päästökauppa-oikeudet. Ehkä sitten jossain vaiheessa laajentaisi sen koskemaan myös kansainvälistä tasoa. Kiitoksia. Kiitos Vartiainen, herra Vartiainen, sitten Stavro Kyproksi δράτω της ευκαιρίας να χαιρετήσω την πρόσφατη δημοσίευση της Πράσινης Συμφωνίας. Olen tyytyväinen siitä, että meillä on vihreän kehityksen ohjelma, joka on kunnianhimoinen ja ihmiskeskeinen, joka mahdollistaa oikeudenmukaisen siirtymän. Jäsenvaltiot ja alueet, joiden ympäristötavoitteet ovat matalammalla tasolla, niin tarvitsevat apua. Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto tarjoaa institutionaalista järjestämiseen liittyvää ja rahoitukseen liittyvää apua niille alueille, jotka kärsivät eniten ilmastonmuutoksesta ja mahdollistaa sen, että ne vauhdittavat toimintaansa ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Ilmastonmuutoksen haittavaikutuksia vastaan täytyy taistella holistilla lähestymistavalla. Tarvitaan myöskin kansallisia toimia. EUn politiikojen koordinaatio, maatalous, liikenne, teollisuus, matkailu, terveys ja ympäristö, niiden täytyy olla synergiassa keskenään. Tarvitaan kaikkien osapuolten yhteistoimintaa kaikilla hallinnon tasoilla. Haluan painottaa, että tarvitsemme myöskin kannustimia, joilla saadaan liikkeelle investointeja uusiutuvaan energiaan ja kansallisiin energia- ja ympäristötavoitteisiin pääsyä. Meidän täytyy saada aikaan sähköä ja puhdasta liikennettä ja meidän täytyy etsiä mahdollisuuksia käyttää uusia uusiutuvia energialähteitä. Nämä kaikki ovat keinoja, joilla lievitetään ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Poland, Mr. Chorchetski. Herra Chorchetski Puolasta. Szanowni Państwo, prezydium. Hyvät naiset ja herrat, rouva puheenjohtaja, Hyvät konferenssin osallistujat, vihreän kehityksen ohjelma on erittäin äm, lupaava näkymä ja Puola tulee tekemään kahden, kaiken mahdollisen ähm, asiassa. Tässä yhteydessä me keskitymme ilmastopolitiikkaan, mikä on erittäin tärkeää ilmastonmuutoksen vuoksi. Kuitenkin äh, meidän <clears throat> hiilemme rooli on vain hyvin pieni. Kaasun päästöt ovat vain 15 tai 18 prosenttia pienemmät kuin hiilen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Puolan tulisi hyväksyä sellaisia tavoitteita, jotka ylittävät hyvin suuresti meidän mahdollisuutemme toimia. Meillä on paljon velkoja takaisin maksettavana ja historiallisista syistä Puola oli 50 vuotta Neuvostoliiton miehittämä. Meillä on 50 vuotta myöhästymistä. Tämä tarkoittaa sitä, että olemme jälkijunassa monissa asioissa, sillä äm, rakennemuutoksen skaala on niin valtava, että meidän täytyy muuttaa koko tuotantojärjestelmäämme. 7,5 miljardia euroa sopeutumisrahastosta on vain pisara valta meressä. Me olemme äm, kyllä vihreän kasvun ohjelman ystäviä ja voimme sitoutua siihen, mutta voimme vasta tämän vuosisadan toisella puoliskolla toteuttaa kaikki tavoitteemme. Hyvät äh, ähm, naiset ja herrat, meillä on 30 autioitunutta kaivosta ja tämä on ikään kuin kuun kaltainen maisema. Meillä ei ole varoja muuttaa tuota aluetta muuksi. Ja yhdessä kaivoksessa on kolme, noin 3000 suoraa kaivoksessa työtä tekevää ja noin 8000 muuta eh, henkilöä, joiden työpaikka kaivoksesta riippuu. Tämä on meidän tilanteemme. Ehm, meidän täytyy ryhtyä toimiin, mutta kuitenkin meidän täytyy tehdä tämä kunkin jäsenmaan toimintaedellytyksien mukaan. 100 miljoonaa euroa vaatii hiilikaivoksen äh, sulkeminen. Tämä tarkoittaa sitä, että jos tälle tielle lähdemme, työ tulee olemaan erittäin vaikeaa. Teemme kaiken mahdollisen, teemme parhaamme, mutta kuitenkin tilanteet kentällä tekevät tämän tehtävän hyvin vaikeaksi meidän maassamme. Kiitos. Give the floor to Mr. Kiitoksia sitten herra Tushek äh, Kroatiasta. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ilmastonmuutoksen vaikutukset voidaan tuntea kautta maailman ja tästä syystä voimme pitää tätä prioriteettina korkeammalla poliittisella tasolla. Kroatia arvostaa tätä asiakirjaa ja uutta vihreää sopimusta mutta sitä ei tulisi pitää pelkkänä hiilineutraalisuussuunnitelmana, vaan uutena suunnitelmana Euroopan taloudelle. Tämä on mahdollisuus uuteen teolliseen kehitykseen, investointien lisäämiseen, vihreän teknologian ja tuotteiden kehittämiseen ja taloudellisten toimijoiden yhteistyöhön, jotta voidaan saada aikaiseksi yhä vihreämmät yhtenäismarkkinat. Meidän tulee sisällyttää vihreitä toimia toimintaamme esimerkiksi julkisissa tarjouskilpailuissa ja tällä tavalla tulee varmistaa se, että meillä on kestävä kulutus, tuotanto ja työpaikat. Ilmastoneutraalius merkitsee sitä, että meillä täytyy olla myös riittävät energialähteet. Meillä on mahdollisuuksia tässä suhteessa myös Kroatiassa. Me voimme hyödyntää hyvin aurinkoenergiaa halpana energialähteenä, jokaisen maan täytyy asettaa etusijalle ne voimavarat, joita sillä on käytettävissään. Kaikilla mailla ei kuitenkaan ole samoja lähtökohtia eikä samaa kehitystasoa ilmastonmuutoksen torjumiseen. Ja jotkut ovat jo riippuvaisia vanhanaikaisesta teollisuudesta. Siitä syystä kaiken tämän siirtymä täytyy tapahtua yhteiskunnallisesti kestävällä tapa, tavalla kaikille. Meidän täytyy myös ottaa huomioon alueelliset erityispiirteet. Meidän täytyy myös ottaa mukaan yli EUsta tulevat rahat ja rahoitusvarat. Ja meidän täytyy torjua tätä suurta globaalia haastetta. Täytyy toimia niin, että emme myöskään tuhoa kohesiopolitiikan varoja. Kiitoksia. Annan puheenvuoron jälleen paneelille. Ehkäpä herra Kaani voisi vastata nyt budjettiin liittyvän haasteen, joka liittyy sen budjettien sen riittävyyden. Ja tämä seitsemän miljard, ja puolen miljardin sopeutusrahasto oli myöskin kysymyksessä. Suoraan kiistanalaisiin asioihin. Minä haluaisin neljä huomautusta tehdä. Ensinnäkin äh, palaisin tuohon edustaja Kanfanin äh, puheenvuoroon, ähm, joka sai aikaan täällä reaktioita. Meillä on kolme tapaa äh, reagoida muiden maiden ähm, toimiin tuohon COP ähm, prosessin Euroopan unionin äm, toimiin. Äh, meillä on nämä COP-toimet mukana jo nolla päästöstrategiassa ja mitä enemmän me saamme mukaan yrityksiä ja mitä enemmän kansainvälisiä yrityksiä äh, tulee mukaan, sitä enemmän ne vikavat, vetävät muitakin mukaan. Eli tämä on positiivinen vaikutus. Toiseksi tämä artikla 2 täytyy ratkaista COP-prosessissa. Se tekee mahdolliseksi äh, noiden rajat ylittävän vien markkinoiden syntymisen ja kolmannekseen sopeuttamisverot tai maksut muut muuttuvat kysymykseksi tässä kontekstissa, mutta ennen kuin voimme niihin mennä, meillä on vielä kysymyksiä esittämään. Ja sitten nämä äh, viimeisenä te esitte kysymyksiä talousarvioon, talousarvion rajoihin liittyen, resursseihin liittyen. Tietenkään minun tehtäväni ei ole kommentoida äh, näitä äh, talousarvion suuruuteen liittyviä kysymyksiä. Olen eip asiassa ollut Roa Navaron kanssa yhteistyössä, ja tämä on kaikkein suurimpia kysymyksiä julkisten varojen käytössä sillä on vipuvoimaa, vaikutuksia ja myöskin tuo vihreän kasvun ohjelman vaikutusvoima liittyy tähän tietyllä tavalla se tekee mahdolliseksi vastata ilmastotarpeisiin. Ja tässä vastaisin suomalaiselle kollegalle. Olen täysin samaa mieltä kanssanne siinä, kuinka tärkeitä ihmisten oletukset ja niiden muuttuminen ovat, kun me tähän dynamiikkaan haluaisimme päästä. Ja tästä syystä Eurooppa toimiikin. Mm, me tarvitsemme myönteistä asennetta enkä äh, aliarvioisi tulevaisuudessa tämän seikan tärkeyttä. Ja tämän lisäksi monet puhujat aivan oikein korostivat sitä, kuten tekin, kuinka tärkeä tämä oikeudenmukaisen siirtymän rahasto on ja ne mekanismit, äh, tietyllä tavalla tässä suuritukset voivat olla mukana, mutta lopultakin ää, äh, Tämä on parlamenttien, Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien vastuun alaa ähm, päätöksenteko näissä mekanismeissa. Ja tätä kautta me voimme päästä tavoitteeseemme. Ja sitten vielä Raiderin puheenvuoroon palaisin. Hän totesi, ja tämähän liittyy so- sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen myöskin, Ehm, me tarvitsemme vakauttavaa politiikkaa. Kiitos. Ja sitten herra Raideriin ja, ja ensimmäinen puheenvuoro käsitteli voittajia ja häviäjiä ja, ja ihmiset haluavat äh, äh, jotain myöhemmin eikä heille ainakaan. Mitä sanotte tähän? In passing in my first intervention, You know, we have moved. Niin kuin sanoin eh, puheenvuorossa, me olemme työn maailmassa siirtyneet eteenpäin lyhyessä ajassa aika paljon puhun eh, siis havainnoista, niin molempien työmarkkinaosapuolten eh, mielipiteet ovat siirtyneet kohti konsensusta siitä, mitä on tehtävä siitä, että työn, työelämän ja ympäristön eh, edut ovat yhtenevät. Tämä on hyvin monimutkainen eh, asia ja tavoitteet on asetettava hyvin korkealle kunnianhimon tasolle meillä on uskottavuus eh, eh, ongelma ja siitä on nyt keskusteltu täällä yksityiskohtaisesti. Me tarvitsemme rahoitukseen nimenomaan eh, sekä julkista että yksityistä investointirahaa. Me tarvitsemme myöskin oikeudenmukaisuuden uskottavuustestin. Meidän täytyy siis todella vakavasti katsoa, ketkä häviävät, ketkä voittajat. Ja ne, jotka ovat häviäjiä, ovat häviäjiä vain silloin, jos eh, he, he, politiikan toimet eivät ulotu heihin ja he jäävät ulkopuolelle. Ja ympäri, ympäristövaliokunnan puheenjohtajalle sanoisin, että meillä on todellakin eh, teo, eh, teollisuuden suhteen uskottavuusongelma. Meidän täytyy todellakin muokata infrastruktuuria, rakennetta ja myöskin ty- työelämää. Ja työn, työelämäosapuolten osallistumiselle täytyy antaa etusia. Eh, esim, jos puhutaan vaikka hiilialasta ja, ja, ja teräsalasta, niin silloin eh, alalla tiedetään paljon siitä, mitä pitää tehdä. Keinot meillä on. Ja tämä, ja tämä on viimeinen uskottavuuteen liittyvä asia. Ja niin kuin kollega puhui siitä, että meidän täytyy hallita odotuksia, kyllä, markkinoiden odotusten hallinta niin, että investoijat siirtyvät oikeaan suuntaan, mutta myöskin kansalaisten, näiden häviäjien ja voittajien asenteita täytyy hallinnoida. Koska tässä on kyse, eh, sieltä nimenomaan tulee tämän prosessin poliittinen legitiimisyys. Minua hitusen huolettaa, että ymmärrettäviä kysymyksiä on esitetty siitä, miten vihreän kehityksen ohjelma suhtautuu muihin EUn e tavoitteisiin, eh, vakaus- ja kasvusopimus, verotuksen, eh, valtion talouden rajoitukset. Olisi huono asia, jos vihreän kehityksen ohjelma olisi vastakkain muiden tärkeiden tavoitteiden kanssa. Mielestäni olisi nimenomaan ymmärrettävä, vihreän kehityksen ohjelma on nimenomaan EUn kasvustrategia eikä mikään sen lisuke. Again around the financing. Ravan Navarro jälleen rahoituksesta ja EIPn roolista. Well, the, the EIB... Niin, investointipankki hän on äh, tehokas väline näiden investointien tukemiseen – Mehän olemme Euroopan unionin jäsenvaltioiden pankki. Jäsenvaltiot laittavat pääomaa pankkiimme ja tämän pääoman avulla voimme rahoittaa toimintamme markkinoilla ja suunnata tämän rahoituksen niihin investointeihin, jotka ovat oleellisia Euroopan kestävyyden ja taloudellisen vaurauden kannalta. Tässä minusta meidän täytyy keskittyä nimenomaan muutokseen. Oikeudenmukaisen siirtymän tukeminen on oleellista, mutta kyseessä on nykyaikaistamisprosessi ja jos meidän täytyy ryhtyä tähän muutokseen, jollain toisella tavalla, niin äh, ne, jotka joutuvat kärsimään, joutuvat ehkä kärsimään vielä enemmän. Meidän täytyy siis varmistautua siitä, että voimme hallita tätä muutosta, tehdä sen niin, että kaikki alueet voivat olla osa tätä uudistumisprosessia. Lopuksi ilmastodiplomatia on oleellisessa asemassa, koska on totta, että Eurooppa tarvitsee myös muita maita mukaan, mutta me olemme saaneet nähdä, että tukea on paljon monista maista, mukaan lukien myös sellaiset alueet, jotka eivät välttämättä ole yhtä kuuluvia näissä kysymyksiä. Mutta heillä on kansalaisensa näillä aloilla ja he pyrkivät pureutumaan näihin ilmastokysymyksiin. Kansalaiset ovat huolissaan ja luonnollisesti Euroopassahan meillä on tämä yhteiskunnallinen ulottuvuus ja meidän täytyy jatkaa tukemista, aivan kuten EUna jo teemmekin. Meidän täytyy jatkaa kaikkien näiden maiden tukemista, jotta voimme helpottaa tätä siirtymää. Ja se, mitä me tiedämme, on, että kehitysopu ja ilmasto liittyvät voimakkaasti toisiinsa. Kiitoksia. Thank you very much. I now hand over to my co-chair. Kiitoksia. Nyt puhe, puheenjohtaja eh, eh, herra Milosevic Kroatian parlamentista. Now we go to Cyprus, Mr. Paljon kiitoksia, hyvä eh, Seuraavaksi menemme Kyprokselle. Edustaja Voistis, olkaa hyvä. Υπό το φω τη επικείμενη οριστική αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή. Kiitoksia. Yhdysvaltain vetäytyminen Pariisin ilmastosopimuksesta aiheuttaa huolia, joita haluaisin ilmaista huoleen liittyen ongelmiin, jotka koskevat eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä ja kasvavia tuotantokustannuksia. Muut yritykset Euroopan unionin ulkopuolella eivät joudu sitoutumaan niihin rajoittaviin vaatimuksiin, joita Euroopan unioni on luonut ilmastonmuutoksen vastustamisen vuoksi. Tämä tarkoittaa sitä, että me tarvitsemme älykkäitä investointeja, jotka tekevät Euroopan yrityksille mahdolliseksi kasvaa ja palvella kansalaisia. Meidän täytyy varmistaa se, että tämä sitoutuminen korkeisiin eurooppalaisiin standardeihin ei ähm, vahingoita näiden yritysten ähm, kilpailukykyä ja mm, täytyy varmistaa sen, että ähm, Euroopan ulkopuoliset yritykset eivät voi epäreilulla tavalla hyötyä halvemmista tuotantokuluista. Tähän liittyy myöskin äh, uuden vihreän kasvun ohjelman seikkoja. Meidän täytyy maakohtaisesti voida todeta, mikä on reilua ja mikä ei johda ähm, syrjäytymiseen tai muihin kielteisiin vaikutuksiin. Täytyy taata se, että kaikki jäsenmaat voivat nämä haasteet kohdata. Vihreän kehityksen ohjelma on äärettömän tärkeä ja se tulee vaatimaan merkittäviä muutoksia ajattelutavassamme, jos me haluamme, että kansalaiset ja yritykset kääntyvät tukemaan ohjelmaa. Kuinka me kohtaamme nämä kilpailukykyongelmat, joihin Euroopan unionin yritykset saattavat törmätä, kun kolmansien maiden yrityksillä ei ole samoja vaatimuksia kuin meillä? Kiitos. Now we go to Luxembourg. Kiitoksia. Yes. Kiitoksia seuraavaksi. Edustaja Maak Luxemburgista, olkaa hyvä. Euh, kiitoksia, kiitoksia puhujille kaikesta äh, kaikista puheenvuoroista. Olemme samaa mieltä varmaan tästä diagnostiikasta. Olen saanut kuulla NEP Financein edustaja muutama kuukausi sitten Luxemburgissa yhdessä Euroopan investointipankin kanssa ja Euroopan pankkiiriliiton edustajien kanssa, myös YK edustajat äh, olivat paikalla. Minusta tässä on kyllä valtava ero näiden välillä, sillä kansallisella tasolla olen saanut huomata, että diagnostiikka ei suinkaan ollut sama, varsinkaan jos puhutaan kiireellisyydestä, siitä miten nopeasti pitää toimia me jatkamme ihan samalla linjoilla kuin mitä aiemminkin on tehty, varsinkin kun kysymys on siitä, miten toimitaan, mutta meillä on tällainen paradigman muutos. Ja te puhuitte tästä suuresta tuntemattomuudesta. Pelkään pahoin, että vastahakoisuuden lisäksi, jota meillä on inhimillisellä tasolla, myös hallinto mm, vastuustaa, koska ei ole samaa mieltä näistä asioista. Ja siellä on riittävästi taitoa myös toimia. Ja voin vakuuttaa teille edustajakkaan, että on paljon pankkireita, jotka ovat myös ilmastoskeptikkoja. Miten haluatte, että kansalliset tahot, jotka eivät suinkaan kaikki ole vakuuttuneita tämän ilmastonmuutosongelman laajuudesta, ottavat käyttöön ylhäältä alaspäin suuntautuvaa politiikkaa, jota suuri osa kansasta haluaa? Kasvava kansanosa, mutta ei enemmistö suinkaan tähän mennessä Kertokaa meille syitä, miksi voisimme toivoa, että poliittinen toimintamme on vahvempaa ja että me olemme vahvempia kuin tämä muutosvastarintaisuus on. And now, Mr. Kiitoksia, herra Mikele, Grazzi, sur eh, President. Minada, il-Konsil se jara kif se Huomenna, huomenna, huomenna Neu, Euroopan neuvosto päättää, miten tulevana seitsemänä vuonna käytetään rahoja, mitkä ovat painopistealueet, mitä e- e- etuja ja paketteja jäsenvaltiot saavat. Olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy käydä käsiksi ilmastokysymykseen eikä jättää ketään jälkeen. Me tarvitsemme taloudellisen ja sosiaalisen muutoksen. Haluaisin todeta, että monimuotoisuuden pitäisi helpottaa siinä, että luomme joustavia mekanismeja sen sijaan, että loisimme järjestelmiä, jotka eivät meitä auta. Niin kuin puhemies oli sanoi, jotkut jäsenvaltiot ajattelevat vain omaa maataan, eivätkä Eurooppaa kokonaisuudessaan. Ja oli hyvä kuulla asiantuntijoita lännestä puhumassa, mutta me meidän pitää pohtia myöskin naapureitamme. Joihinkin jäsenvaltioihin tämä vaikuttaa eri tavoin. Esimerkiksi Malta on hyvin ähm, arassa tilanteessa ja Euroopan karttakin muuttuu. Jotkut jäsenvaltiot ovat pieniä. Ei pidä unohtaa sitä. Vaihtoehtoiset energialähteet saattavat johtaa siihen, että jotkut jäsenmaat jäävät jälkeen. Sen takia tarvitsemme vahvan johtoaseman. Saman aikaan pitää muistaa, että kaikki jäsenmaat ovat eri tilanteessa kansalliset valtiot ja parlamentit, niiden täytyy tätä asiaa käsitellä. Me, meillä on yksi maanosa, mutta er, kansallisia erityispiirteitä. Vihreän kehityksen ohjelma on todella tärkeä, mutta tarvitsemme myöskin sosiaalisesti oikeudenmukaista edistystä. Me uskomme, että nämä haasteet ovat äh, katalysaattoreita. Meidän täytyy muuttaa ilmastonmuutoksen lisäksi myös ajattelutapaamme. Madame Cretu, please, from Romania. Rova Cretu Romaniasta, olkaa hyvä. I'm sorry. Uh, thank you very much, President. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin toistaa muutamia ajatuksia. Ähm, meidän tavoitteemme ovat kunnianhimoisia ja äh, perusteltuja, mutta meidän täytyy varoa, kun toimeenpanemme niitä tässä. Äh, uusi vihreä sopimus ei ole jonkinlainen äh, markkinointi kilpailutilanne, jossa uusi ähm, malli kilpailee vanhan tuttavan kanssa. Kun me haluamme vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen, vihreän kasvun ohjelma vaatii enemmän kuin aikomuksia. Itä-Euroopassa kansalaiset muuttamat, muistavat vielä kipeän siirtymän sosiaalisesta taloudesta markkina talouteen. Tämä aiheutti valtavan työttömyyden ja sen, että tuhannet yritykset kaatuivat. Minun maassani Romaniassa 4-5 miljoonaa henkilöä lähti kotoaan ulkomaille ansaitsemaan elantonsa tästä syystä. Länsi-Euroopassa työläisiä ei ole myöskään neoliberalistisen globalisaation vuoksi suojattu. Itse asiassa teollisuus on siirtynyt maihin Brexit, keltaliiviliike Ranskassa ja kaiken kaikkiaan kasvava epätasa-arvo liittyy läheisesti näihin Ähm, rahaan liittyviin uudistuksiin. Kaikki talouden uudistukset äh, ovat sellaista, kansalaiset reagoivat niin herkästi, ellei me luo ähm, edellytyksiä reilulle siirtymälle me emme voi yhdellä prosentilla äm, talouttamme vastaavalla Euroopan unionin talousarviolla vastata kaikkiin näihin kysymyksiin. Ja emme myöskään onnistu tässä, jos pitäydymme niukkuuspolitiikassa ja jätämme vihreät investoinnit, ellei meitä vihreitä investointeja laskelmista pois kimmokkeena. Meidän täytyy myöskin globaalisti pyrkiä vakuuttamaan muut siitä, että että toimisivat samoin, me näin tee, epäonnistumme. Ei ole järkevää olla etulinjassa, kun muut etenevät aivan päinvastaiseen suuntaan. Kiitos. Christoph from Bosnia-Herzegovina, you have the floor. Kiitos ja seuraavana rouva Kristof Bosnia-Herzegovinasta. Hvala lijepa, uvaženi predsjednici parlamenta. Kiitoksia. Hyvät herrat, Olen Bosnia-Herzegovinasta ja olemme saaneet nähdä äärisääilmiöitä, metsäpaloja ja tulvia kautta maailman. Itse asiassa monet asiat, jotka vaikuttavat ilmastoomme, muuttuvat myös maailmaa peruttamattomasti, kuten myöskin niitä ekojärjestelmiä maissa, joissa tällaiset äärimmäiset sääilmiöt yleistyvät. Ilmastonmuutoksen sopeutuminen vaikuttaa kielteisesti talouskehitykseen, koska ja kaikkien metsäpalojen, tulvien ja muiden vuoksi talous kärsii. Bosnia-Herzegovinassa oli myöskin viime vuoden toukokuussa katastrofaaliset tulvat ja olemme saaneet itse tuta kans, luonnon katastrofien vaikutukset. Mielestäni on tästä syystä äärimmäisen tärkeää, että Bosnia-Herzegovina on niiden maiden joukossa, jotka ovat mukana Pariisin sopimuksessa torjumassa ilmastonsopimusta, ottamassa käyttöön kunnianhimoisia toimenpiteitä, joiden avulla voidaan vähentää maapallon lämpenemistä. Kun tarkastellaan tätä lainsäätäjän näkökulmasta, niin meille on prioriteettina tehostaa toimenpiteitä, joiden avulla luodaan oikeudellinen puitteisto, joka suojaa luonnonympäristöämme. Taloudellisesta budjetti- ja yhteiskuntapoliittisesta näkökulmasta katsoen mielestäni meidän tulisi investoida enemmän tulevaan budjettikehykseen, joka pohjautuu puhtaaseen teknologiaan, uusiutuviin energialähteisiin, metsittämiseen ja siihen, että valmistaudumme metsäpalojen torjuntaan. Se on kaikki sijoittamista tulevaisuuteen. Ilmastonmuutos ei ole asia, jota yksittäiset maat voivat torjua. Ja siitä syystä meidän kaikkien täytyy yhdessä ottaa käyttöön yhteisiä tavoitteita. Samalla pitää mielessä sen, että ilmastonmuutos ei tunne rajoja. Kiitoksia. Now we go to Estonia, Mr. Sut. Herra Sut Virosta, olkaa hyvä. Yes. And, uh, I enjoy that it's lively and we have very... Kiitoksia. On hienoa, että meillä on näin eläväistä keskustelua ja näin moninaisia mielipiteitä. Mielestäni tässä kyseessä ei ole se, ähm, ryhdymmekö me siirtymään, vaan se, kuinka tämän siirtymän toteutamme. Se, mitä jokainen meistä voi tehdä yhdessä kollektiivisesti ja mitä jokainen ähm, erillinen jäsenmaa voi tehdä. Tietenkin tämä on valtava haaste Virossakin. Tämä vaatii paljon rahaa mutta kuten monet ovat jo todenneet, EIPltä ja reilun siirtymärahastosta varoja on saatavilla ja korot ovat yleisesti ottaen matalalla. Myöskin voisimme ajaa säätelyllä ja kuluttajien käyttäytymisen muutoksella yritysten toimintaa. Haluaisin nähdä tämän enemmänkin mahdollisuutena, mahdollisuutena ajaa tutkimusta ja kehitystä ja innovointia eteenpäin. Jos me olemme hiilineutraaliuden alalla etulinjassa Euroopassa, uskon, että globaalisti se antaa meille todellisen etulyöntiaseman. Kyseessä eivät ole vain vanhat teknologiat, vaan myöskin uudet teknologiat, joita voimme täällä kehittää. Ja olemassa olevan ja uuden teknologian yhdistäminen uskoakseni olisi erittäin tärkeää, jotta pääsemme eteenpäin. Mitä enemmän tarkastelemme investointi, puolta ilmastonmuutokseen liittyvässä siirtymässä, sitä kilpailukykyisempi uskoakseni Euroopassa tulee maailmanlaajuisesti. Me olemme aloittaneet eh, teräs- ja hiiliyhteisönä ja nyt uskoakseni on aika sille, että meistä tulisi uuden teknologian ja tiedon unioni. Kiitoksia. Um, Rova Sekut myöskin Virosta. Thank you, Chair. Uh, I all the EU leadership in as uh, my colleague niin kuin kollega juuri sanoi, EUn johtavuus eh, tässä ilmaston vasta, muutoksen vastaisessa työssä, olen tässä samaa mieltä. Meillä on jo resurssit, joilla voidaan tukea eh, tutkimusta, kehitystä ja Eh, ja uudet teknologiat siirtyvät kohti kiertotaloutta. EU on sitoutunut varmistamaan, että kenellä, kenenkään taka ei ole liian painava. Joillakin aloilla menetetään työpaikkoja eh, korkeiden energiahintojen tai, tai eh, työvoiman koulutustarpeiden takia – Eh, Ursula von der Leyen ja, eh, ja eh, Euroopan investointipankki eivät voi saavuttaa ilmastoneutraaliutta. Kaikki kansalaiset, maat ja yritykset päivittäisissä päätöksissään tekevät sen, ne ratkaisut, jotka johtavat tämän kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamiseen. Se, se ei voi olla se abstraktia ja kaukaista. Sen pitäisi olla läheistä ja, ja olennaisen tavalliselle. Ja suomalainen kollega puhui siitä, että täytyy hallita, hallita odotuksia vihreät investoinnit tehdään, jos katsotaan, odotetaan niiden olevan kannattavia. Ja, ja herra Kaarve puhui kansalaisten odotuksista. Haluan painottaa tätä, jotta me voimme saada aikaan elämäntapamuutoksia ja, ja tälle siirtymälle poliittista legitiimisyyttä. Ihmisten täytyy ymmärtää ja hyväksyä ne muutokset, joita tehdään. Ja kansalliset parlamentit ja EUn parlamentti, eh, molempien täytyy viestiä kansalaisille ja puhua tämän siirtymän puolesta ja tehdä siitä ymmärtää ymmärrettävä kansali, kansalaisille. Näin hallitaan eh, kansalaisten odotuksia ja tämä on eh, ainut tapa päästä niihin kunnianhimoisiin tavoitteisiin, jotka EU on itselleen asettanut. From Italy, please, you have the floor. Si, grazie, presidente. Kiitoksia puhemies on äh, aivan perusteltua äh, kehityksen mallia muuttaa, mutta meidän täytyy katsoa, mitä kehitys palvelee. Nyt tämä äh, kausi on vaikea ja Kiinan kriisi vaikeuttaa sitä entuudestaan. Tietenkin voimme todeta, että kaikki sujuu hyvin, mutta meidän täytyy olla varovaisia, se saattaa olla talouden kupla syntymässä. Meidän täytyy siis toimia, mutta jalat tukevasti maassa ja kiinnittää mahdollisimman paljon huomiota kilpailukykyyn, reaaliinvestointeihin ja yritystemme tukemiseen sen sijaan, että me vain rankaisisimme niitä. Meillä on kaksi kysymystä. Ensinnäkin, mikä on rooli jota te äm, suunnittelette tässä äh, siirtymässä äm, äh, Mallettiolle. Tietenkin tämä on erittäin hienoa, mutta siirtymä vaatii aikaa. Ja Italiassa ja muissakin maissa itse asiassa meillä on sellaisia äm, kaupunkeja jo, jotka kieltävät dieselautojen käyttämisen äh, jopa äm, euro 6 luokan dieselautojen käyttämisen tietyllä kaupunkialueella. Ja sitten toinen kysymys liittyy ä, äh, kulttuuriin. Ensimmäinen äh, äh, asia, jota, joihin meidän täytyy ryhtyä ähm, ilmasto- ja ympäristön suojelun alalla, on itse asiassa maanviljelys. Äh, kuka meidän maaseutuamme hoitaa, luontoa hoitaa? Kyseessä on ähm, ovat maanviljelijät ja kalastajat. Tämä liittyy siis siihen, että me tuemme heitä, kun suojelemme ympäristöä. Kiitos. Thank you all very much. Kiitoksia paljon kaikille. Kiitos tästä mahdollisuudesta päättää tämä tärkeä keskustelu. No ei, anteeksi, meillä on vielä kaksi puhujaa. Ensinnä äh, rouva Agristein Norja. Thank you so much. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kiitoksia, että kutsuitte Norjan parlamentin vieraaksi tähän tilaisuuteen. Olemme suurella mielenkiinnolla saaneet seurata tätä vihreää sopimusta. Se on vaikuttava kunnianhimossaan. Se sisältää paljon sellaisia ehdotuksia, jotka suoraan tai epäsuorasti ovat merkittäviä Norjalle. Norja on jo matala päästöyhteiskunta, vaikka hallituksemme juuri ilmaisi, että se aikoo leikata – päästöjään 55-55 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Myöhemmin tänä vuonna hallituksen aikoo esittää toimintasuunnitelman parlamentillemme siitä, millä tavalla näihin tavoitteisiin päästään, sekä kansalliset tavoitteet, jotka liittyvät vihreän sopimukseen ja ilmastopolitiikka yleisemmin ottaen ovat tästä syystä avainasemassa parlamentissamme tänä vuonna. Kun viitataan oikeudenmukaisen siirtymän tarpeeseen,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 olen Unkarin budjet, parlamentin budjettivaliokunnan jäsen, mutta haluan... Mm, ja haluaisin puhua talousarviosta. Monivuotinen talousarviosopimus on äärimmäisen asia. Ja Haluaisin vain puhua esimerkiksi siitä, esimerkkinä siitä, että tarvitaan uusia ratkaisuja eli sektorien välillä ja niin, että säilytetään työpaikat. Australiassa, Intiassa, on, siellä Intiassa avataan maailman suurin hiilikaivos. Ja, ja, mon, ja, ja sitä on vastustettu runsaasti, mutta ei jää epäilystäkään siitä, että täytyy toimia ennen kuin tällaisia investointeja tehdään niin valitsemmeko työpaikat vai planeetan tulevaisuuden? Kiitoksia tämän hyvin tärkeän keskustelun lopuksi. Sallikaa minun sanoa muutama sananen. Me kaikki tiedämme hyvin, minkälaisen maapallon jätämme lapsillemme, erityisesti ottaen huomioon dramaattiset ilmastoolosuhteet ympäri maailmaa. Ilmastonmuutos on tämän lisäksi vaikuttanut maahanmuuttoon monilla mantereilla ja ja aiheuttanut muutoksia taloudellisesti jo ympäri maailman, kuten myöskin Euroopan unionissa. Tämä luo Euroopan unionille mahdollisuuden ja haasteen muuttua johtajaksi ilmastonmuutostyössä maailmanlaajuisesti, mutta myöskin älykkäinen ratkaisujen ja uuden teknologian alalla johtajaksi. Olemme kuulleet äh, erilaisia syitä tänään sille, miksi tämän ei pitäisi olla puoluepoliittista työtä vihreää tai vasemmiston. Olisi parempi, että tästä työstä tulisi yhteinen eri poliittisten ryhmien työkenttä. Minä olen huolestunut lapsista, kun näen ähm, merenpinnan nousevan ympäri maailman. Ja olisi myöskin hienoa, että minun lapsen lapseni kokisivat neljä erilaista vuoden aikaa, eivätkä vain lukisi näistä kirjoista. Mutta meidän täytyy palata äh, sorvin ääreen saada kumppanimme mukaan työhön takaisin, erityisesti Amerikan Yhdysvallat. Me tarvitsemme vahvoja sitoumuksia Kiinalta, Intialta ja Venäjältä kauppakumppaneiltamme Johtajuus tarkoittaa sitä, että ähm, me ähm, asetamme syyn suun säkkiä myöten, kuten monet korostivat täällä tänään, mutta me emme näitä strategisia ähm, hyvin tärkeitä tavoitteitamme voi saavuttaa yksin, kun saat sallia sitä, että vain kansalaisemme ja pk-yrityksemme maksavat tämän hinnan. Meidän pitäisi olla globaaleja johtajia, mutta meidän täytyy saada myöskin maailmanlaajuista tukea ja kumppaneita. Meidän täytyy toimia rohkeasti, mutta harkiten ja järkevästi. Yhdessä meidän tulee kaikkien määritellä ilmastonmuutosagendaa sekä Euroopan parlamentissa että kansallisessa parlamentissa. Ja meidän täytyy kaikenlaisia poliittisia kumppaneitamme saada mukaan ympäri maailman. Nyt antaisin äh, puheenjohtajuuden takaisin kollegalle Märille. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Haluaisin antaa kaikille paneelimiesenille mahdollisuuden vastata. Mielestäni tässä on myös taustalla se kysymys, että voidaanko tässä saada, voimme saada kaiken, voimmeko hoitaa ilmastokysymykset ja yhteiskunnan odotukset samalla? Siinä on kysymys, johon en aika itse osaa heti vastata. Ja tämä kysymys, se on haastava ja siihen minun tulee vastata äh, tarkastelen sitä, onko politiikka kykenevä vastaamaan siihen. Ja kolmanneksi me kaikki olemme halukkaita, mutta emme ole varma, että olemmeko kykeneviä. Ja näin kun eurooppalaiset parlamentaarikot ja kansallisparlamentaarikot ovat mukana tässä työssä, niin tietysti pyrimme siihen. Ehkä aloittaa nyt päivästä se Aloitetaan Navarrosta ensin. Kiitoksia. Niin minulle osoitettiin kysymys juuri tässä lopussa uudessa energialainauspolitiikassa, joka viime marraskuussa hyväksyttiin, emme rahoita maakaasua vuodesta 2021 eteenpäin. Meidän mielestämme meidän tulee keskittää ponnistuksemme niille alueille, jotka tukevat enemmän hiilen poistoa taloudessa, taloudessa. Kaasulla on tässä merkittävä roolinsa, mutta keskitymme myös pitkän aikavälin toimintaan ja otamme huomioon niukat voimavaramme. Meidän tulee tukea niitä energiahankkeita, jotka tukevat paremmin hiilenpoistoa. Ja lopuksi toteaisin, että investointipankki on politiikkajohtoinen pankki, mutta me myös itse johdamme politiikkaa. Meidän täytyy määrätä oma reittimme ja emme kertovat meille, mikä on paras tapa edetä. On selvää, että kaikki tämä on vaikea ja sillä on kustannuksensa, mutta jos asiaa mietitään pitkällä tähtäimellä, niin ehkä tämä kuitenkin on se, mikä meidän täytyy tehdä tulevaisuutemme ja planeettamme tulevaisuuden takaamiseksi. Kiitoksia. Well, thank you very much, Chair. Um, in, in Vale, kiitos. Tämä on ollut hyvin rohkaiseva keskustelu ja myönteinen. Ja jos nyt menemme tässä vähän eh, matalammille mielialoille, niin se olisi harmi, koska ja to, minä sanoisin, että e, tämä tavoite on saavutettavissa, että nämä asiat ovat tehtävissä. En, e, ei tarvitse valita planeetan suojelun ja työ, kasvu- ja työpaikkojen välillä. Kukaan Tämä on ennennäkemätön siirtymä, kun ajatellaan sen mittakaavaa. Ja se on kovaa työtä, kun nyt mietitään, mitä Romanian kollega sanoi. Ja no, tässä, tähän, tälle tiellähän on lähet, lähdetty paineen alla. Planeetta on sen eh, paineen asettanut, eikä vapaaehtoisesti siis. Tämä siirtymä, eh, siihen, liittyy muita eh, siirtymiä, demokraattinen ja väestöön liittymä siirtymä. Hi, mennään hiir, hiir, houkutteleva ajatus mennään hiiri- ja teräsyhteisöstä IT-yhteisöön. No, meillä on muitakin siirtymiä tässä mutta nämä, nämä saattavat auttaa meitä matkallamme. No sitten tämä globaali näkökulma globaali näkökulma, joka, joka on tullut tästä keskustelusta. Mitä, entäpä Yhdysvallat, entäpä ne, ne maat, jotka eivät äh, pelaa tätä peliä, se on huono asia Euroopalle. Niin kuin Milosevic sanoi, meidän täytyy saada Yhdysvallat takaisin neuvottelupöytään. Mutta entäpä muu maailma, kehittyvät maat, jotka kääntyvät Euroopan puoleen saadakseen apua? He pyytävät EUta auttamaan heitä siirtymäprosessissa. Heillä on vähemmän välineitä vastata näihin haasteisiin ja meidän ei pidä unohtaa heitä. He ovat osa tätä tärkeää keskustelua. Mr. Carney. Thank you. Uh, three points. Uh, first. Edustaja Carney, niin kolme kohtaa. Ensinnäkin erityinen kysymys, joka minulle esitettiin TCFTstä. Ja kysymyshän koski sitä, että tietävätkö yritykset, mistä siinä on kysymys. Jokainen pörssinoterattu yhtiö tietää tarkalleen, mistä on kysymys, kun tuhat niistä on siinä mukana. Ja 120 biljoonaa on kyseessä, niin moni kyllä tietää sen. Kyseessä ei kuitenkaan ole asia, joka liittyy suoraan, tai menee suoraan eteenpäin tämä tieto pk-yrityksille vaan tässä on erilaisia prosesseja, joiden avulla sitä voidaan muokata ja soveltaa. Nämä ovat käynnissä nyt Euroopassa. Ne, jotka nyt ovat Euroopassa toimimassa tällä alalla, voivat ehdottomasti sitä muokata. Öö, varsinkin kun puhutaan näistä muista kuin finanssiraportointivelvollisuuksista. Sisällöllisesti siinä kuitenkin kysymys on siitä, mitä yritykset tekevät – siinä yhteydessä, mitä Eurooppa on päättänyt, mikä on siis tämä siirtyminen nollahiileyteen. Kysymyksen toinen osa, joka liittyy keskuspankkeihin ja siihen, ymmärtävätkö ne, mistä on kysymys. Meillä on 50 keskuspankkia tässä ryhmässä. Eurooppalaiset keskuspankit ovat ne perustaneet ja Englannin pankki. Kaksi kolmasosaa globaalista päästöistä kuuluu sen piiriin. Ja me nyt katsomme sitä, että millä tavalla tätä riskiä pitäisi hallinnoida ja kaikkein suurin vaara, joka aiheutuu järjestelmälle, on nimenomaan se, että joutuisin, joutuisin tekemään myöhäinen ja yhtäkkinen mukautuminen ilmastonmuutokseen. Ja kaikissa keskusteluissa nämä taloudelliset mahdollisuudet, ja tässä on kyseessä todella valtavat taloudelliset mahdollisuudet, ne tulisi asettaa suhteessa niihin todellisiin toimimattomuuden kustannuksiin. Mielestäni kysymys siitä, että Yhdysvallat ei ole COP-prosessissa mukana, on tärkeä ja kilpailukyky suhteessa muihin talouksiin. Yksi kysymyksistä, joka tulee esittää, on se, että olemmeko sitä mieltä, että Yhdysvallat jää pysyvästi tämän järjestelmän ulkopuolella, vai olemmeko sitä mieltä, että yhdysvaltalainen teollisuus aikoo jättää huomiota nämä mahdollisuudet ja riskit? Minusta mm, sanoisin, että ei. Yhdysvallat näkee, että osa investoinnista nyt ja innovoinneista tulee Euroopasta ja se, missä määrin Eurooppa nyt johtaa tätä, antaa kilpailuedun sille. Ja nyt pohditaan sitä, mitkä alueet varsinkin teollisella puolella toimivat. Tässä puhuttiin esimerkiksi metaanista. Italian kollega kysyi tästä. Ajattelin, että Italia keskittyisi enemmänkin vetyyn, kun otetaan huomioon, mitä paljon vety tarjoaa italialaiselle teollisuudelle ja Euroopalle kokonaisuudessaan vetymahdollisuudet ja sitten hiilen taltiointi ja varastointi. Toinen teknologia, jossa Eurooppa on kova johtaja ja jossa sillä on paljon mahdollisuuksia mennä eteenpäin, on juuri tämä. Yhdysvallat saattaa sitten seurata tässä perässä. En suinkaan lähtisi aliarvioimaan näiden kotimaan mahdollisuuksien määrää. Lopuksi ottaisin esille kysymyksen, joka liittyy kasvuun ja politiikkaan kyseisellä kasvu, jos ei se ole kestävää. Tämän olemme saaneet oppia rahoituskriisin alussa. Meillä on ollut sellaisia kasvuelementtejä, joista olemme luopuneet. Ja mm, kun pyrimme sieltä poterosta ylös, jonka olemme itsellemme kaivaneet. Ja näin meidän täytyy tehdä tiukempi mukautuminen. Mutta kuten El- Viron kollega varoitti, meidän ei tule pelkästään selvittää tätä, vaan tuoda se myös paikalliselle tasolle esille. Tehdä todellista julkista osallistumista tästä. Meidän täytyy siis instrumentalisoida se. Ja se on juuri se osa, joka on tärkeä osa tätä poliittista haastetta, jossa kyllä meillä täytyy tehdä selväksi se, että meillä on suunnitelma, suunnitelman täytyy olla toteutettavissa, toimintaa täytyy olla ja samalla sen täytyy muuntua konkreettisiksi asioiksi ihmisille, joiden tulee tuntea ö, olonsa hyväksi siitä syystä, että ovat osa tätä ratkaisua. Parlamentaarikot kyllä katsovat meitä, mutta hyvin ö, suuret määrät koululaisryhmiä, jotka käyvät näitä prosesseja kuulemassa, varmaan odottavat, että me ratkaisemme nämä kysymykset niin kuin pitää. Uh, for those contributions. Indeed, I want... Kiitoksia näistä puheenvuoroista. Minä katselin tuonne lehterille ja erityisesti nuoria ihmisiä, jotka he ovat tulevaisuus. Onko vielä joku, joka haluaa vielä kysyä jotain, nostakaa kätenne ylös. Ehm, niin, halusin sitten itse sanoa jotain. Me tiedämme, mitä pitää tehdä, mutta tekeminen on vaikeampaa kuin sen siitä puhuminen. Minä tulen Irlannista. Maassani käytettiin turvetta energialähteenä ja ajattelimme, että se on hienoa. Eh, no, se oli hienoa, kun ne havaittiin, että siihen liittyy ongelmia. Ja nyt me lopetamme turpeen käytön. Paikalliset kokemukset on tärkeitä. Jos paikallistaso ei tule mukaan, jos ei sitä tueta, niin syntyy protesteja, jotka hidastavat prosessia. Poliittisella areenalla minulla eh, kävin toisen puheenjohtajan kanssa keskustelua tästä. Meidän täytyy saada aikaan politiikka, joka toimii tässä, tässä dynamiikassa. Meillä on muutaman vuoden poliittis, poliittiset äh, äh, toimikaudet, mutta tämä prosessi on pitkä. Me meidän, kun me puhumme pitkä, pitkän aikavälin asioista, mutta emme voi tehdä sitä, jos äh, nykyhetki tuntuu liian tuskalliselta. Meidän täytyy siis pohtia sitä, miten me toimimme näissä asioissa. Joskus mieluummin olisin keskuspankkiiri, koska, äh, äh, koska se olisi siinä mielessä helpompaa, mutta politiikka on sirpaloitunut ja ihmiset äänestävät hyvin monella eri tavalla. Ja tässä Euroopan parlamentissa on perusajatuksena konsensusajattelu, jossa kukaan ei oikeastaan voita eikä kukaan häviä. Maatalous mainittiin täällä yhden kerran. Se on minulle tärkeä asia. Maatalous tarvitsee tätä siirtymää, mutta tiedän myös, että että tuottajat ja eh, maataloussektorilla tuntuva, tuntevat, että he ovat kohteena ja eh, vaikka heidät täytyy viedä eh, mukaan tähän tälle matkalle ympäristö- ja maatalousvaliokunnassa täytyisi lyödä tässä hyntyyt yhteen ja tehdä ja toimia yhdessä. Ja puolalainen kollega puhui teollisuudesta Tämä keskustelu on ollut hyvin tärkeä, koska minun ensimmäisenä varapuhemiehenä on eh, nimenomaan vuoropuhelu kansallisten parlamenttien kanssa ja sitä täytyisi vielä parantaa. Tänään, tänään on käyty hyvää keskustelua asiasta, joka on olennainen meille kaikille. Eh, olipa teidän puolueenne mikä hyvänsä, tämä on yhteinen politiikka, tavoite ja tavoite. No minähän, minähän olen tehokas tässä käyttämään aikaa, mutta meillä on nyt komission jäsen keskuudessamme ja katsotaanpas mihin hänet laitetaan istumaan. Ehkäpä eh, herra Kaanin viereen. Nyt herra Dombrovskis, joka on johtava varapuheenjohtaja Euroopan komissiossa, hän puhuu Euroopan kestävästä investointisuunnitelmasta. Um, niin, jos teidän täytyy puhujien lähteä, mutta joka tapauksessa nyt kutsumme komission varapu, varapuheenjohtajan tänne. Ehkäpä pienet, pienet aplodit tähän. on time. <laughs> so thank you. We had a break for the all important photograph to record. Niin, tässä oli pikku tauko. Otettiin valokuva, e, e, että todistetaan, että olemme olleet täällä. Varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. olemme keskustelleet, käyneet kiinnostavan keskustelun siitä, miten vastaamme e, sirpaloituneessa poliittisessa maisemassa ilmastonmuutoshaasteeseen. Ja nyt annan teille puheenvuoron. Uh, Madam Chair. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäsenet. Kuukausi sitten tulin Euroopan parlamenttiin esittelemään investointipilarin eurooppalaista vihreästä sopimuksesta, joten ilahduttava olla täällä jälleen kerran. Tällä kertaa puhumassa myös kansallisten parlamenttien jäsenille. Tänä päivänä ilmastonmuutos on ihmisten huolenaiheiden huipulla koska olette parlamenttien vaaleilla valittuja jäseniä, olette olleet tärkeässä asemassa, kun olette näitä huolenaiheita ottaneet huomioon ja asettaneet niitä etusijalle. Olette myös avainasemassa, kun varmistatte sen, että ihmisten toiveisiin vastataan. Jokainen kuluva vuosi osoittaa, että ilmastonmuutos on yhä suurempi hätätilanne. Kuukausi sitten vahvistettiin 2019 oli tähän asti sitten mitatuista toiseksi lämpimin vuosi. Ja nyt mm, Grönlannissa jääkato on seitsemän kertaa nopeampaa kuin 90-luvulla. Tämä sama suuntaus vaikuttaa jatkuvan myös tänä vuonna. Viime kuukausi oli kuumin tammikuu koskaan. Ja juuri viime viikolla Antarktikalla mitattiin yli 20 mm, asteen lämpötilaa ensimmäistä kertaa. Voisin antaa vielä paljon samankaltaisia esimerkkejä. Nämä olivat vain joitakin kaikkein uusimpia. Mutta lyhyesti sanottuna me emme voi jättää mitään tästä huomiota. On yhä tärkeämpää, että toimimme. Ja tästä syystä ilmastonmuutoksen torjunta on komission toimien etupäässä. Näin me olemme sitoutuneita siihen, että olemme ilmastoneutraaleja vuonna 2050 ja otamme käyttöön eurooppalaista ilmastolainsäädäntöä. Tämä merkitsee sitä, että meidän täytyy myös tehdä suuria muutoksia uudelleen rakennusta kaikkialla. Meidän täytyy toimia niin, että vaikka tämä vaikuttaa kaikkiin toimialoihin, kun pyrimme löytämään nollahiiliratkaisuja, niin ne täytyy nämä ratkaisut tehdä vastuullisesti. Meidän täytyy vastata myös vuonna 2030 energiatavoitteisiin ja tarvitsemme tähän 260 miljardia vuosittaisena investointeina. Jos nostamme tätä tavoitetasoa, me tarvitaan vielä enemmän rahaa vihersiirtymän rahoittamiseksi. Jos emme kuitenkaan toimi, niin nämä kustannukset ovat vielä huomattavasti suuremmat. Jos haluamme tehdä vihreästä sopimuksesta todellisuutta, tarvitsemme vahvan rahoitussuunnitelman. Siitä syystä olemme määritelleet tällaisen vihreän investointisuunnitelmamme, joka on meidän strateginen näkemyksemme investointien kokoon hallimiseksi seuraavien vuosikymmenen aikana. Kestävyys on siinä ytimessä Siinä on mukana uutta politiikkaa ja olemassa olevia välineitä. Siinä on ajattelutavan muutos keskeisessä asemassa. Eurooppalaisten ja kansallisten parlamenttien tuki on selkeä viesti yrityksille ja investoijille, kuten myöskin julkisille viranomaisille siitä, että meidän täytyy ajatella vihreästi, kun investoimme. Meidän täytyy samalla luoda myös noin yksi mm, mm, biljardi euroa kautta Euroopan, jotta voimme rahoittaa tämän kaiken. Meidän täytyy johtaa esimerkin avulla. 25 prosenttia kuluista täytyy käyttää ilmastotoimien tukemiseen. Jos katsotaan 10 vuoden aikalailta, kysymys on noin 500 miljardista, miljardista eurosta. Tämä on suuri osa eurooppalaista julkista rahoitusta ja suurempi kuin koskaan aiemmin. Sen seurauksena 113 miljardia käytetään kansallisella tasolla ympäristöhankkeisiin. Investointiohjelmamme Invest EU keskittyy yhä enemmän kestävyyteen. Se ottaa käyttöön 279 miljardia euroa vuosina 2021-2030. Invest EUn jälkeen ja otamme mukaan myös muita investoijia. Näin julkisin varoin päästään pidemmälle ja saadaan lisäpontta investointeihin. Näin julkiset takot voivat hyödyntää julkisia varoja julkisen edun mukaisesti parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä kaikki mahdollistaa sen, että EIP voi investoida korkean riskin hankkeisiin. EU-budjetissa hyödynnetään innovointia ja innovointirahastoa päästökauppajärjestelyissä. Arvoisat jäsenet, Eurooppa on nyt ehkä kaikkein suurimman muutoksen edessä tänä vuosisadalla. Kaikki toimii vain, jos toimimme oikeudenmukaisesti ja sen muutokset toimivat kaikille. Tämä on oikeudenmukaisen siirtymämekanismin tavoite, jonka avulla tarjoamme ainakin 100 miljardia euroa seuraavassa pitkän aikavälin EU-budjetissa. Siinä keskitytään ihmisiin ja alueisiin, jotka ovat riippuvaisia hiiliintensiivisistä prosesseista tai fossiilisista polttoaineista. Siinä tuetaan taloudellista monimuotoisuutta ja samalla helpotetaan työti, työntekijöiden integroitumista matalahiilialoille. Kaikki saavat käyttöönsä rahoitusta, jossa keskitytään erityisesti niihin alueisiin, joissa sosiotaloudelliset vaikutukset ovat kaikkein suurimmat. Näistä hankkeista keskustellaan Euroopan komission ja jokaisen EU-valtion välillä erikseen. Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismissa on kuitenkin kysymys muusta kuin rahasta ja taidoista. Siinä tarjotaan myös välineitä investoijille. Siinä ovat mukana myös kansalaisjärjestöt, työmarkkinaosapuolet ja muut. Se osoittaa oikeudenmukaisuuttamme ja toivon, että voin, tukea teidän, voin luottaa teidän tukeenne, jotta tämä kaikki voidaan toteuttaa mahdollisimman nopeasti. Kun puhutaan itse rahoituksesta, julkinen puoli ei voi maksaa kaikkea tätä vihreän siirtymään liittyviä kuluja. Meidän täytyy myös luottaa yksityiseen sektoriin, jotta voimme päästä tähän tavoitteeseen. Julkisen rahoituksen täytyy toimia johtavana, mutta yksityismarkkinat tarjoavat sitten mittakaavan rahoitussektorilla on valtava potentiaali tässä suhteessa. Mutta rahoituslaitokset, kuten pankit, eläkerahastot, vakuutuslaitokset niin poispäin, tarvitsevat oikeat työkalut, jotta voivat identifioida nämä mahdolliset vihreät investoinnit. Nimikkeistön avulla tästä tulee helpompaa. Näin voidaan määritellä ne tahot, jotka ovat ympäristöllisesti kestäviä. Järjestelmän täytyy myös tulla täytäntöpanokelpoiseksi ja ennen kuin näin tapahtuu, ilahtuneena olen saanut huomata, että yritykset ja markkinat hyödyntävät jo työtämme. Ja kun työ saadaan päätökseen, meillä on EU-ekomerkintä vähittäiskaupan alalla. Ja Myöhemmin aion esittää uuden rahoitusstrategian, joka sisältää muu kuin rahoitusalan raportointidirektiivin. Siinä keskitytään tarkastelemaan toimiemme kestävyyttä. Lisäksi tarvitaan selkeitä raportointistandardeja yrityksille ja komissio aikoo tukea prosessia, jonka avulla kehitellään muita kuin rahoitusalaan liittyviä raportointistandardeja. Parempi yhteistyö mahdollistaa sen, että saamme kuulla paremmin kestävistä investoinnista ja näin saamme myös kestävää investointia kautta linjan. Arvoisat jäsenet, rahoituksen kokoon kursiminen on yksi asia, mutta oikean politiikan ja sääntelykehyksen asettaminen on toinen ja siitä syystä investoijien houkutteleminen kestäviin investointeihin on tärkeä asia. Me esimerkiksi aiomme ehdottaa sääntöjä, jotka liittyvät vihreisiin julkisiin tarjouskilpailuihin. Vuoteen 2021 mennessä haluamme muuttaa valtion apusääntöjä, jotta ne heijastelevat vihreän sopimuksen sisältöä. Julkisella puolella meidän täytyy myös ottaa esille vihreät budjetointikäytännöt ja ensimmäistä kertaa eurooppalainen ohjausjakso sisältää kestävyyden maakohtaisissa raporteissaan. Toivottavasti olen siis saanut antaa teille aika yksityiskohtaisen yhteenvedon siitä, mistä tässä on kysymys, kun pyrimme tekemään kestävää rahoitusta. Vihreä investointisuunnitelma on tapa edetä ja se rahoittaa myös EUn laajempaa vihreää suunnitelmaa. Näin me voimme nykyaikaistaa taloutta kestävän kehityksen nimissä, lisätä investointeja kaikkein kilpailukykyisimpiin teknologioihin ja antaa kansalaisillemme paremman elintason. Mitä enemmän kyemme houkuttelemaan kestäviä toimintatapoja, sitä enemmän työpaikkoja ja kasvua kykenemme myöskin luomaan ja muokkaamaan ympärillä olevaa maailmaa mahdollisimman paljon. Kiitoksia. Ja kiitoksia tänne, kun pyrimme torjumaan ilmastonmuutosta. Kiitos paljon varapuheenjohtaja Dombrovskis ja kiitos tästä, tästä yksityiskohtaisesta al- alustuksesta. Eh, herra Bach Bundestagista haluaa nyt esittää meille kutsun. Eh, Frau Vorsitzende, vielen Dank. Eh, paljon kiitoksia, rouva varapuhemies. Kiitoksia puheenvuorosta. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseni ja koko Saksan Bundestagin valtuuskunnan puolesta kutsua teidät ähm, Berliiniin se SN seuraavan konferenssin, joka tulee järjestetään 13. lokakuuta Reichstag rakennuksessa Saksan parlamenttirakennuksessa. Ja me olemme teille suunnitelleet erittäin mielenkiintoisen ohjelman, joka kattaa ähm, päivän polttavia ja painavia kysymyksiä. meillä on mielenkiintoisia puhujia tulossa. Erityisesti toivon, että komission puheenjohtaja, joka on saksalainen, liittyy seuraamme. Me äh, odotamme eloisaa mielipiteiden vaihtoa ja olisi hienoa teidät tavata Berliinissä hyvillä mielin ja hyvässä kunnossa. Eli tapaamme seuraavaa Euroopan parlamentaarista viikkoa varten Berliinissä. Kiitoksia. Kiitoksia. Toivottavasti eh, kaikki kirjaisivat tämän ylös. Ja meillä olemme olleet hyvin tehokkaita me voimme pitää pienen tauon. Puhemies Sassoli tulee tänne paikalle kello 20 yli 12. Silloin otetaan tärkeä perhekuva ja sen jälkeen lounas, mutta pyydän, että tulette takaisin tänne saliin 20 yli. Tämän, kiitoksia teille eh, tästä. Tämä on ollut erittäin hyödyllistä. Ladies and gentlemen, please, if you want to take your place for the family picture. It... Hyvät naiset ja herrat, jos haluatte tähän perhekuvaan osallistua, äh, pyytäisin teitä siirtymään eteenpäin. Hyvät naiset ja herrat, pyytäisin teitä siirtymään salin etuosaan perhekuvaa varten. Paljon kiitoksia. and if you could sit, sit or, or if you could or standing up. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Hyvät naiset ja herrat, hyvät naiset ja herrat, pyytäisin huomiota. Pyytäisin, että tulette tänne eturiviin perhekuvaa varten. Tarvitsisimme teidät siis tänne perhekuvaa varten ensimmäisen riviin. Tulemme ottamaan kuvan tästä kohdasta. Ja me tulemme siis olemaan, ähm, sesä olemme tuossa, meillä tulee olemaan noita vahtimestareita, jotka ovat mustiin pukeutuneet. he tulevat auttamaan teitä asettautumaan. Pyytäisin puhujia eturiviin. Ladies and gentlemen, on the first row only. No. Hyvät naiset ja herrat, pyytäisin, että siirrytty kaikki tänne ensimmäiseen riviin, eturivin taakse. Pyytäisin kaikkia eturivin taakse, ei sinne keskelle salia. Hyvät kollegat, ehkäpä kaikkein tärkein muistutus on se, että lounas tarjoillaan parin minuutin päässä tuolla Jehudi Menhin tilassa. Äh, kyseessä on siis sama rakennus, äh, kerros yksi. Tapaamme siellä, kiitos.